Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. Nyt haluan avata kuulemistilaisuuden. Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, ehdokas Rova Mogherini on kuultavanamme tänä iltana. Olette lämpimästi tervetullut. On mukavaa, että olette vieraanamme kovasti. Jo odotamme keskustelua, jota nyt saamme jatkaa. Olittehan vastikään Italian puheenjohtaja valtion edustajana jo puhumassa meille. Haluaisin teitä kaikkia muistuttaa seuraavista säännöistä. Meillähän on Euroopan parlamentin työjärjestyksessä säännöt, joiden mukaan Euroopan parlamentti keskustelee komission jäsenehdokkaiden kanssa, kuulee näitä paitsi tästä salkusta myös heidän muista avuistaan. Ja tänään hän varapuheenjohtaja ehdokas on meille jo toimittanut kirjalliset vastauksensa AFETin kirjallisiin kysymyksiin. Tänään toimimme kuulemistilaisuudessa vasto, vastaavasti kuin komission jäsenehdokas ehdokas Haanin kohdalla. Eli ensin komission varapuheenjohtajaehdokas saa pitää alustuspuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia. Hänellä on myös sitten mahdollisuus loppupuheenvuoroon aivan lopuksi viitisen minuuttia. Tällä välin sitten MEPeltä tulee 45 kysymystä. Ensimmäiset kysymykset poliittisten ryhmien edustajilta sekä sitoutumattomilta. Tämän jälkeen SEDEN, DEVEN ja INTAN puheenjohtajien kysymykset. Näillä 11 jäsenellä on tilaisuus minuutin kysymykseen, puolentoista minuutin vastaukseen, puolen minuutin lisäkysymykseen ja minuutin vastaukseen. Kaikilla eh, jäsenillä, jotka ovat tässä luettelossa, on mahdollisuus esittää minuutin mittainen kysymys, johon he saavat kahden minuutin mittaisen vastauksen. Tästä puheajasta on sovittu poliittisten ryhmien kesken ja toteaisin vielä, että kaikkien tulee kunnioittaa heille myönnettyä puheaikaa. Muuten törmäämme vaikeuksiin. Mutta kyllä komission jäsenehdokas Haanin kohdalla kuuleminen toimi oikein hyvin. Huomaatte, että ääneni on tänään vähän käheänä, enkä näin ollen ehkä pysty keskeyttämään puhujia muutoin kuin sulkemalla heidän mikrofoninsa, eli minä en edes varoita tänään, ääneni on liian käheä tähän. Joten tämän kähän ääneni vuoksi varmasti ymmärrätte, että jos puhutte yliaikaa, niin, niin mikrofoni katkeaa. Mitään lisää huomioita ei voi tämän jälkeen esittää. Näin varmasti saamme tämän homman hoidettua oikein sujuvasti. Keskustelun jälkeen komission jäsen ehdokkaalla on tosiaan sitten 50 minuutin puheenvuoro esittää lopulliset huomionsa ja tämän jälkeen minä päätän kokouksen. Rouva Mogherini, meillä on kovin suuret odotukset teidän tulevan virkakautenne suhteen. Ulkosuhdehallinto on kehittynyt viimeisten viiden vuoden aikana – minä olen tätä kehitystä ehkä kutsunut tällaiseksi harjoitteluajaksi kolmen hatun politiikan aikana halusimme lisäarvoa siitä, että korkea edustaja on samalla komission varapuheenjohtaja ja täysi valtainen komission jäsen, joka johtaa muitakin ulkoasioista vastaavia komission jäseniä näiden ryhmän puheenjohtajana. Ja toivomme, että ulkosuhdehallinto, joka nyt on jo rakenteeltaan varsin kattava ja sen 140 edustustoa eri maissa saavat luotua niin paljon panosta, että tästä saadaan sellaista sisältöä politiikkaan, että myös ulkoministerineuvosto sen ottaa vakavasti. Tässä tarvitaan varmasti älyllistä johtajuutta, jotta saadaan vihdoin Eurooppa puhumaan yhdellä äänellä tässä yhä vaarallisemmaksi tulevassa maailmassa. Ottaen huomioon kansalaisten ajatuksen ja äänet, ottaen huomioon naapurustomme vapauden ja demokratian pyrkimyksissään. Minä uskon, että te saatte äärimmäisen mielenkiintoisella hetkellä ja mielenkiintoisena jännittävänä aikana tilaisuuden toimia korkeana edustajana. Ja meillä on koko joukko kysymyksiä liittyen Euroopan parlamentin oikeuteen tässä koko ulkopolitiikan kentässä. Me olemme aina toistuvasti todenneet, että ulkopolitiikka kuuluu täytäntöönpano, toimenpanovallan alaisuuteen, mutta myös parlamentaarisen valvonnan alaisuuteen, parlamentin tiedottamiseen sekä parlamentin kuulemiseen. Ja luonnollisesti Euroopan parlamentti ratifioi puolestaan tehtävät sopimukset ja on budjettivallan käyttäjä. Joten voimme havaita, että eri toimielimet toimivat tässä yhdessä. Ja uskon, että voimme saada aikaan hyvän lopputuloksen ja siksi iloitsenkin kovasti tästä keskustelusta, joka edessämme nyt tänä iltana on. Te tiedätte myös, että me pidämme hyvin tärkeänä tätä kolmannes, kolmannes, kolmannes eh, sääntöä ja katsomme, että ei voi olla niin, että eh, kaikki johtajat eh, ovat jäsenvaltioissa ja tavalliset jalkamiehet sitten – toimielimissä, vaan katsomme, että ulkosuhdehallinnon johdossa on oltava myös henkilöitä, jotka ovat saaneet kannuksensa Euroopan parlamentissa. Ja uskon, että tältä pohjalta yhteisen työmme saamme hyvin hoidettua. Me ainakin olemme liikkeellä hyvin rakentavalla mielellä. Federica Mogherini, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua englantia. Pyydän anteeksi Ranskan puhujilta äh, sitä, että Ranskan puhuminen veisi hiukan liikaa aikaa. Englanti helpottaa hiukan tehtävääni, kun kerron suunnitelmista kaikkialla maailmassa. Joten on lasken sen varan, että teiltä tulee hyviä kysymyksiä, jotka ovat yksityiskohtaisia. Ja aivan kuten te puheenjohtaja sanoitte, me elämme erittäin vaikeita aikoja kaikkialla ympärillämme. Meillä on tällä hetkellä kolmisen tuhatta uhria Ukrainassa, sama määrä ihmisiä on kuollut Ebolaan. Jos katsotaan etelään, itään, Kaakkoon, katsotaan Lampedusaan, siellä olin pari päivää sitten itsekin henkilökohtaisesti paikan päällä, ja kun tarkastellaan niitä globaaleja asioita, tapahtumia, jotka vaikuttavat kaukaisilta, mutta silti vaikuttavat meidän elämimme, niin kun otetaan kaikki tämä huomioon, niin se kysymys, johon meidän täytyy vastata, eh, on se sama, jota kansalaiset kysyvät meiltä. Eli näinä vaikeina aikoina tässä vai hankalassa maailmassa, mitä Euroopan unioni tekee, missä me menemme, Miten me varmistamme sen, että esitämme rooliamme oikealla tavalla näinä vaikeina aikoina? Meillä on välineitä. Lissabonin sopimuksen, sopimuksen myötä meillä on välineitä. Meillä on ulkosuhdehallinto paikallaan. Meidän täytyy käyttää seuraavat viisi vuotta niin, että me muokkaamme uutta me uutta visiotamme, uutta strategiaamme. Ja se onkin minun tehtäväni seuraaviksi viideksi vuodeksi. Minun täytyy muokata todellista ulkopolitiikkaa. Tämä vaikuttaa ehkä naivilta, teidän mielestänne, en tiedä. Mutta ihmiset sanovat, että jäsenvaltioillahan tulee aina olemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jotkut sanovat, että me emme tarvitse kahdennetta yhdeksännettä sellaista, ja olen samaa mieltä. Mutta samanaikaisesti kaikki me ja kaikki muutkin tiedämme oikein hyvin sen, että näitä vaikeita asioita tässä hankalassa maailmassa ei voida hallita, jos me emme toteuta yhdessä vastuista, vastuitamme ja velvollisuuksiamme. Meidän täytyy ajatella laajasti ja yhdessä. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen vision, jotta voimme estää kriisejä ja hallinnoida olemassa olevia kriisejä. Meidän täytyy ajatella niin sanotusti laajasti, jotta voimme ö, tavoittaa laajoja alueita. Ja tämä on meidän omienkin etujemme mukaista y- meillä ei ole ainuttakaan sellaista sisäistä painopistettä Euroopan unionissa, joka ei jollain tavalla liittyisi ulkoiseen ulottuvuuteen. Ja on sellaisia asioita, joita yksinään jäsenvaltiot eivät voi tehdä. Ja siksi on meidän omien etujemme mukaista tehdä se, mistä Junckerkin puhui puheessaan heinäkuussa parlamentissa. Meidän täytyy käyttää potentiaaliamme täysi mittaisesti myös ulkosuhteissamme. Miten voimme saavuttaa tämän tavoitteen? Kolme vastausta. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa haltuumme tämä asia. Meidän kaikkien, kaikissa jäsenvaltioissa täytyy omistautua tälle asialle. Meidän täytyy rakentaa yhteistä visiota alusta saakka. Siinä vaiheessa on liian myöhäistä, kun menemme sopimuspöydän ääreen ja sovimme, sovimme tekstistä, tai kun meidän pitää reagoida kriisiin, joka on jo tapahtunut. Meidän, meidän täytyy olla yhteinen visio alusta saakka. Ja sen vuoksi haluan aloittaa tehtäväni heti eh, he, niin, että heti, heti kättelyssä käyn jokaisessa 28 pääkaupungissa, ensimmäisenä Latviassa. Aion tavata ministereitä, hallituksen edustajia, myös parlamentin jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä, jos tulette olevan paikalla, kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, aivoriihiä, eh, ulkoasiain eh, eh, yhteisöä kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voimme rakentaa yhteistä visiota ja strate- strategiaa Euroopan unionissa, että voimme alkaa rakentaa sitä. Myönteistä on se, että meillä on viisi vuotta aikaa. Toiseksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Olen, olisin iloinen, jos viiden vuoden kuluttua meillä ei olisi enää meitä ja muita, kun Euroopan instituutiot puhuvat toinen toisistaan. Olisi vain me, Euroopan unioni. Komissio, ulkosuhdehallinto, neuvosto, parlamentti. Haluaisin, että me, kai, että me kaikki instituutiot puhaltaisivat yhteen hiilen ja meillä on aivan erityinen vastuukin. Minulla itselläni on tässä kolme hattua, kolme virkaa, tavallaan kolme tehtävää, mutta paljon tulee riippumaan siitä, miten minä pystyn parhaiten vaikuttamaan siihen, että saamme aikaan rakenteet, joiden myötä voimme tehdä yhteistyötä. Minä en voi eh, edellyttää, että rakenteet toimivat yhdessä, jos minä en itse tee työtä sen eteen. Siksi minä olen päättänyt ja olen ilmoittanut, että ensimmäisestä päivästä alkaen aion muuttaa Berle, Berlemontin rakennukseen. Ei se tarkoita sitä, että minä lähden ulkosuhdehallinnosta, ei, vaan siis aion lähteä Berlemontista ja aion tehdä ulkosuhdehallinnosta keskuksen, kaikkien Euroopan instituutioiden yhteisen keskuksen. Tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että menen kollegion kokouksiin, valmistelemme kabinetin päällikköni kanssa työtämme ja kolmanneksi, meidän täytyy koordinoida kaikkia toimia, kaikkia politiikkoja, joilla on ulko, ulkoinen ulottuvuus ulkosuhde komissaarin kanssa ja myös muiden kanssa, koska ei ole mitään yhtä yksittäistä salkkua, jolla ei olisi vaikutusta meidän ulkosuhdepolitiikkaamme. Ja mainitsen tässä erityisesti energian, kaupan, maahanmuuton, ilmaston, ympäristön ja kaikki muutkin. Me olemme Junckerin kanssa sopineet, että minä tulen koordinoimaan ja toimimaan puheenjohtajana ryhmässä, joka kokoontuu joka kuukausi eri kokoonpanoissa riippuen esityslistasta. Ja ryhmän ensimmäinen kokous on ensimmäisellä kautemme, toimikautemme ensimmäisellä viikolla marraskuun alussa. Meidän täytyy koordinoida työtämme enemmän ja tehokkaammin. Meidän täytyy koordinoida sisä- ja ulkopolitiikkaamme. Jos tarkastelemme niitä kaikkein tärkeimpiä turvallisuushaasteita, joita meillä on edessämme. Koordinaatiota tarvitaan. Ajatellaan vaikkapa terrorismia, muuttovirtoja, turvallisuutta ja puolustusta. Meidän täytyy tehdä työtä eri kokoonpanoissa esityslistan mukaan. Puolustuksesta ja turvallisuudesta sanon vielä sen verran, että lasken pienen, mutta kokeneen siihen pieneen, mutta paljon kokemusta antaneeseen kokemukseeni omassa parlamentissani aion laskea turvallisuus- ja puolustusyhteistyön varaan, koska sehän on Eurooppa-neuvoston kesäkuussa yksi hyväksymistä painopisteistä. Meidän täytyy estää konflikteja, säilyttää rauhaa, hälventää kansainvälisiä konflikteja. Ja kun me puhumme turvallisuudesta ja puolustuksesta, niin minä tiedän, että sekin kuuluu toimialaani. Itsehän olen Euroopan puolustusviraston, tai tulen olemaan puolustusviraston johtajana, ja aion siinäkin kapasiteetissani tehdä yhteistyötä instituutioiden kanssa. Aion myös olla, tulen myös olemaan puheenjohtajana puolustusneuvostoissa, ja tulen myös valvomaan tai seuraamaan erilaisia missioita niin sotilaallisia kuin siviilimissioitakin. Luotan siihen, että tämä valiokunta tulee jakamaan kokemuksia kanssani, jakamaan visioita, visioitaan kanssani tämän työn helpottamiseksi. Sehän ei ole mikään helppo haaste. Mutta uskon, että minä voin laskea sen varan, että saan aikaan erityiset suhteet teidän kanssanne. Ei sen vuoksi, ainoastaan sen vuoksi, että minun täytyy täyttää velvoite, ei ainoastaan muodollisesti, vaan minun poliittisten etujeni mukaista ja teidänkin poliittisten etujenne mukaista on aloittaa kumppanuus ja tehdä yhteistyötä seuraavien viiden vuoden aikana. Jos me onnistumme tekemään kaiken tämän, niin onnistumme uskoakseni täyttämään myös velvollisuutemme, joihin viittasin alussa. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin meidän täytyy hoitaa oma osuutemme Sehän on kaikkein hankalin osio. Meillä on oma naapurustomme, meillä on laajempi naapurustomme, eli naapureidemme naapurit. Jos aloitetaan Balkanilta ja Turkista, niin uskon, että laajenemispolitiikka on paras, ellei ainoa tae pitkän tähtäyksen muuttumiselle, kun ajatellaan taloudellista kehitystä ja demokratiaa, rauhaa. Entäpä itä? Idässä tulemme tarvitsemaan enemmän, meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota idän itään. Ensinnäkin täytyy tukea Ukrainaa, sen institutionaalisia uudistuksia, poliittista prosessia, taloudellisia ja energiahaasteita. Moldova, Georgia tulevina kuukausina meidän täytyy tehdä yhteistyötä niiden kanssa, myös Azerbaidsanin kanssa ja valko kanssa. Me, meidän täytyy kohdata itäinen naapurimme Venäjä välittömässä lähitulevaisuudessa meidän täytyy Minsk-sopimus äh, äh, toteuttaa täysimittaisesti. Meidän täytyy Poroshenkon toimia tukea, jotta saataisiin aikaan rauha. Venäjän osalta jo kuukausi sitten sanoin tässä nimenomaisessa salissa, että Venäjästä ei välttämättä, Venäjä ei välttämättä ole meidän kumppanimme, mutta mutta se on kuitenkin strateginen maa tässä maailmassa ja se on Ukrainankin naapuri. Joten arvelenpa, että meidän täytyy vielä yhdessä arvioida suhteitamme Venäjään seuraavien viiden vuoden aikana. Sanoin, että me, meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään, samanaikaisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota etelään. Lähi-idässä erityisesti EU on ollut tehokas toimija, mutta sen täytyy olla vieläkin tehokkaampi. Samanaikaisesti täytyy kehittää yhteisiä puitteita yhteisiksi toimiksi, jotta voimme estää ISISin. Kyse ei ole valtiosta eikä islamista, vaan kyse on suuresta globaalista uhasta meille kaikille. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota Libyaan. Sekin se, se saattaa olla seuraavana jonossa. Ja EUlla on suuri tehtävä YK rinnalla ja naapurimaiden rinnalla siellä. On myös kiinnitettävä huomiota menestystarinoihin niin, että ne eivät unohdu. Tunisia tulee tässä mieleeni aivan alkuun, myös Marokko. Meidän täytyy tehdä kovasti työtä etelässä ja eteläisten naapureidemme eteläisten naapureiden parissa, Afrikan. Afrikka on paitsi avun vastaanottaja myös poliittinen kumppanimme, ja italialaisena haluan mainita myös sen, että meidän täytyy kiinnittää huomiota pohjoiseen, arktisiin alueisiin. Tällä hetkellä siellä saattaa olla hiljaista, mutta ei sitäkään voi pitää itsestäänselvyytenä. Olen sanonut, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään ja etelään, eikä tämä ole mitenkään ristiriitaista minusta. Kriisit eivät odota jonossa niin, että me olemme valmiita. Meidän täytyy valmistautua, meidän täytyy tehdä monia asioita yhtä aikaa yhdessä. Muussa tapauksessa emme ole tehokkaita. Tiedän, että tämä on haastavaa, se käy aina vain haastavammaksi, mutta näin tässä vaikeassa tilanteessa tässä hankalassa maailmassa näinä vaikeina aikoina. Meidän täytyy laskea avainkumppaneidemme varaan. He ovat meidän ystäviämme, tahoja, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä, jotka ovat luotettavia. Transatlanttinen kumppanuus on strategisempi kuin koskaan. Se on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olen valmis tekemään Jan Stoltenbergin kanssa. Yhteistyötä hän on Naton uusi pääsihteeri ja myös hyvä ystäväni taloudelliselta kantilta. Tehän olette keskustelleet jo Cecilian kanssa ja varmasti vielä palaatte tähän asiaan, kun kysytte. Mutta tämän sanon tässä, että kauppa ei ole ainoastaan taloudellinen väline, vaan myös strateginen väline. Ja meidän täytyy senkin kautta vastata globaaleihin haasteisiin. Avainkumppaneitamme ovat myös late, latinalaisen Amerikan maat. Latinalainen Amerikka ja Karibian alue kokonaisuutena ovat potentiaalisia strategisia kumppaneita ja EU-SALAK-huippukokous kesäkuussa on yksi mahdollisuus meille. Siellä se sisältää paljon potentiaalia niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Meidän ei kuitenkaan pidä pitää näitä mahdollisuuksia itsestäänselvyyksinä. Meidän täytyy poliittisesti investoida näille alueille. Ja kun ajatellaan vielä alueelli, kun ajatellaan vielä muita alueita, niin haluan puhua Aasiasta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Kiinan, Intian, Japanin, Korean tasavallan kanssa – niin ikään meidän täytyy tehdä työtä alueellisten ryhmittymien kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka, joita emme välttämättä pidä avainkumppaneina, mutta joihin kannattaa poliittisesti investoida, koska pieni investointi voi maksaa meille paljon takaisin. Niin ikään on tehtävä hyvää yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, alueellisten ja globaalien. YK olen maininnut myös Naton myös alueelliset organisaatiot ovat tärkeitä. OECD, Etyj, Euroopan neuvosto, Afrikan unioni. Meillä on paljon tehtävänämme. Meillä on yhteinen agenda muun muassa ilmastonmuutoksen suhteen. Se on osa meidän ulkopolitiikkaamme ja sen täytyy, olla vielä suur, sen täytyy ottaa vielä suurempikin rooli. Ihmisoikeudet. Eurooppalaisina meillä on erityinen vastuu, kun kehitämme johdonmukaista agendaa ulkopolitiikan saralla. Ja mainitsen nyt tässä kolme aluetta. Ensinnäkin tiedotusvälineiden vapaus naiset ja uskonnonvapaus. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, ja tähän lopetan. YK on vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda. Mielelläni teen yhteistyötä YK kanssa tälläkin saralla. Varmasti voimme esittää erittäin tärkeää roolia, kun muokkaamme sellaista agendaa, joka ottaa huomioon paitsi tyypilliset kehitysasiat, myös ympäristön kestävyyden ja äh, hyödyttää meitä toimissamme sekä ulkoisesti että sisäisesti. Kiitoksia. Das Wort. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset tästä tänne ja nyt puheenvuoron saa Christian Preda EPP, olkaa hyvä. Merci infiniment, monsieur le président. Madame la commissaire. Herra puheenjohtaja, rauha komission jäsenehdokas, Euroopan parlamentti on kovasti työskennellyt Euroopan ulkosuhdepalvelun luomiseksi. Meidän neuvoja ei aina ole otettu huomioon, joskus on, joskus ei. Ja tulokset ovat laimeat. Miten te aiotte jatkaa tämän instituution vakauttamista? Työskentelette tässä maan asian kanssa parlamentin kanssa. Miten? Ja aiotteko kunnioittaa viisi vuotta sitten tehdyttyä sitoumusta, että korkean edustajan lähellä on henkilö, joka tuntee parlamentin sensitiviteetit? Ja sitten Euroopan uusi turvallisuusstrategia, jonka mainitsitte kysymyksissä, johon olette vastannut, miten te olette tarttua siihen. Merci. Kiitos. Ensiksi tulen aloittamaan työn palvelun uudelleenarvioinnin parissa. On jo asioita, joita on alettu täytäntöönpanna, kuten mainitsin. Päättelen käyttää vähän aikaa tarkastellakseni tilanne, rakennetta sisältäpäin. Nähdäkseni, mitkä toimii, mikä ei. Ministerinä millä oli paljon asiakokonaisuuksia ja huomasin, että, että tämä on toimille kokemusta tunnistaakseni mekanismeja, ää, jotka pitää tämän ennalleen, mitä pitää muuttaa kokonaan. haluan henkilökohtaisesti tarkistaa, mikä toimii. Muutama pikkujuttu. Tulen työskentelemään ää, rakenteen sisällä erilaisten ihmisten, erilaisten kansallisuuksien kanssa. Näiden kansallisuudet tulevat olemaan siellä edustettuna. Siellä on kansallisia diplomaatteja ja EU-viranomaisen ehkä pitää ajatella myös ilkeä rakennetta, pitää myös yksinkertaista kommentoketjua. Tätä myös ajatella näitä erityisedustajia. Siihen palaan. Turvallisuusstrategian suhteen mainitsin tämän kirjallisissa vastauksissa. Tulee olemaan hyödyllistä käyttääkseni käyttää neuvosto hyväkseen ja antaa neuvoston pohmia, pohtia vähän joulukuun päätöksiään. Ja siltä pohjalta sitten lanseerataan laajan julkisen keskustelun, ei ainoastaan toimielmien välistä keskustelua. Voidaan puhua strategiasta, voidaan puhua valkoisesta kirjasta, jotain joka keskittää ajatukset niihin uhkiin, jotka ovat läsnä olevia uhkia. kun kaksi minuuttia meni? Näin, anderthalb minuuttia. Puolitoista minuuttia teillä oli siis aikaa. Puolitoista minuuttia. Preda, onko teillä vielä lisäkysymystä? Um, oui, madame la, la commissaire. Kyllä, rouva komission jäsenehdokas. Olisinpa halunnut tietää, Kuuluuko tähän uuteen strategiaan Kum, strategisen kumppanuutemme uudelleen arviointi mainitsitte Venäjän sanalla? Näin, että etsitte hyvää sanaa kuvataksenne Venäjän suhteita. Mitä sitten voisi sanoa muista strategista kumppanuuksista? Miten te aiotte niitä edistää? L'effort, c'est pas... voima ei ole nasevissa ilmaisuuksissa, vaan strategiassa ja kumppaneissa. Ajatuksen suhteen, aikatekijän suhteen, olisi epärehellistä puhua sitä nyt, sanoa sitä nyt. Mutta strategia täytyy arvioida uudelleen. Maailma on täysin muuttunut siitä, kun meillä on tällainen viimeksi. Ja komission ja parlamentin kanssa tämä komissio tulee työskentelemään tämän kysymyksen parissa. Muidenkin strategisten kumppanuuksien kuin Venäjän kanssa. Mr. Mogherini, good evening. That's... Oikein hyvää iltaa, Rova Mogherini. Joku on sitä mieltä, että jäsenvaltiot eivät halua voimakasta vahvaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja te vastasitte, että haluatte olla keskeisessä roolissa maailmanlaajuisessa politiikassa. Italian ulkoministerinä olitte ulkoministerineuvoston jäsen. Miten onnistutte johtamaan ulkosuhdehallintoa niin, että EU olisi yhtenäisempi toimiessaan maailman laajuisesti. Voisitteko kertoa meille yhdestä asiasta, minkä aiotte tehdä toisin kuin edeltäjänne paronitar Aston? Sitten vielä voi todeta, että jos joutuu karhun eteen, voi yrittää pitää mahdollisimman paljon meteliä pelottaakseen sitä, tai voi yrittää puhua mahdollisimman pehmeästi ja samalla mennä varovasti poispäin. Mikä se olisi teidän ajatuksenne Venäjän suhteen? Voi, minä pidän tästä valiokunnasta. Siksipä olenkin sitoutunut tulemaan vieraaksenne mahdollisimman usein. Tästä varmaankin tulee minun kaikkein mukavin työtehtäväni. No niin, vastaan ensin tuohon toiseen kysymykseen. Minä tulen olemaan paikalla huomattavasti useammin. Minä olen sitoutunut erityiseen kumppanuuteen Euroopan parlamentin kanssa. Itse parlamentin entisenä jäsenenä nautin parlamentista ja se ei ole minulle mikään velvollisuus, vaan todellinen ilo tulla muodollisesti ja epämuodollisesti valiokuntaan – erityiskomiteaan. Uskon, että yhteistyö tulee olemaan mainiota. Tämä oli vastaukseni toiseen kysymykseen. Mitä tulee mm, ministerineuvostoon ministerinä mielestäni oli aika turhauttavaa keskustella siitä, että tuntikausia ihmeteltiin, pitäisi, pitäisikö kakkoskappale laittaa ykköskappale vai kuutoskappaleen jälkeen. Totta kai kannanotot ja julkilausumat ovat tärkeitä, mutta uskon, että ministerien aikaa voitaisiin käyttää hiukan paremmalla tavalla, jos asiat suunnitellaan strategisesti Äh, jos ajatellaan strategisemmin. Meillä on aivan äh, erinomainen verkosto, jota meidän tulee käyttää. Meillä on valtavasti poliittista potentiaalia. Ja jos äh, haluamme tai onnistumme suunnittelemaan työskentelytapamme ei niin, että aina juoksemme asioiden perässä, vaan ennakoimme, mitä saattaa tapahtua vuoden kuluttua, niin tähän minä, minä sitoutuisin, näin minä yrittäisin toimia karhun kohtaamisesta. No tästä karhuista minulla ei kovasti ole kokemusta. Ehkäpä joku pohjoisen edustaja täällä on karhun kohdannut, mutta mm, sanoisin, että tässä tarvitaan varmaan mm, sekä että tarvitaan diplomatiaa, mutta myös hyökkäävyyttä. Ja tämä tasapaino tietenkin riippuisi sitten myös sen karhun reaktiosta. Sitten Oliko vielä lisäkysymystä? No niin, kun te puhutte strategisesta ajattelusta, kiitos muuten vastauksistanne. Ulkoministerit aina ajavat kansallista etua, eikä heitä varmaankaan kukaan tästä syytä, mutta meidän tulee saada heidät ajattelemaan strategisesti, että saamme yhteistä toimivaa eurooppalaista politiikkaa. Miten tässä onnistutte? No, meidän täytyy lähteä tästä kansallinen etu vastaan eurooppalainen etu ajattelusta. Euroopan unionihan perustuu yhteiseen etuumme. Siitähän tässä on kyse alun alkaenkin. Ja jos mm, nyt lähdetään siitä, että miten toimia yhdessä – koska kerran etumme mukaista on toimia yhdessä ja ainut tapa saada haluamme lopputulos on toimia yhdessä, niin uskon, että, että no en minä sano, että tämä helppoa on, mutta ehkä helpompaa. Jotkut ehkä ajattelevat, että tämä ei ole mahdollista, mutta on koko joukko asioita, joita, jotka voimme saavuttaa vain tekemällä yhteistä yhteistyötä. Ja kyllä kansallisen edun mukaista on tehdä eurooppalaista yhteistyötä. Kiitos. Uh, Madam High Rep Designate, you mentioned the rise of... Arvon komissaari uh, ehdokas, te mainitsitte ISISin ja tämänhetkisen uh, Venäjän Putinin alla mahdollisena uhkina. Mitä aiotte tehdä, jotta voidaan toimia niin, että esimerkiksi salafistiryhmiä ei rahoiteta? Sehän on yksi ongelman ydin. Ja mitä teette, jotta jotta Turkki tekisi jihadistien etenemisen. Ja vaikka meillä onkin EU-konsensus siitä, että ISIS on uhka, niin samaa ei voida sanoa Venäjästä. Siellä, sen suhteenhan jäsenvaltiot ovat jakautuneet. Nyt kun mm, Venäjä haluaa sotilaallisesti saada tällaisen maakäytävän Krimille, niin minkälaisia sanktioita ehkä ehdotatte neuvostolle vielä? Ehkäpä Venäjän pääsyn estäminen Swiftiin ja Olisiko syytä pyytää jäsenvaltioita tukemaan Ukrainaa tarpeellisin keinoin puolustautua? Niin, se, että meillä on tällainen laaja kumppanuus tai koalitio torjua ISISiä, niin sehän on myönteistä. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikki alkoi täällä Brysselissä. Minä olin yksi niistä ulkoministereistä, jotka allekirjoittivat Ashtonille kirjeen 15. elokuuta. No sehän on ainakin Italiassa lomapäivä niin allekirjoitin kirjeen, jossa pyysimme yhteistä äh, visiota ja jonkinlaista reaktiota ISISiin. Tuolloinhan äh, kyse oli Syyriasta ja Irakista. Ja Nythän tämä tilanne on ollut myös käsittelyn alla YK yleiskokouksessa, ja se on jo osa vastausta tähän teidän kysymykseenne. Meillä on nyt erilaisia asioita pöydällä, paitsi sotilaallisia, myös rahoituksellisia, kulttuurisiakin, uskonnollisia viestejä, humanitaarisia ulottuvuuksia. Kaikki ovat osa strategiaa, ja se, että että nämä maat, jotka ovat mukana tässä, ovat nimenomaan arabimaita. Ja se kuva, jonka näimme naisesta tämän kriisin alkuaikoina, oli erittäin vahva viesti. Ja tästä saattaa kehittyä aivan uudenlainen puite Persialahden maille. Tämä on mieletön kriisi, mutta se on meille myös mahdollisuus. Se on mahdollisuus kaikille tehdä yhteistyötä myös tuolla alueella, koska meillä on sama uhka. Sama pätee Turkkiin. En nyt voi vastata yksityiskohtaisesti, mutta viime viikkoina olemme nähneet melko uskomattomia asioita. Pakolaisten lukumäärä, joita tuli Turkkiin jo aiemminkin on ollut suuri, valtava. Kurdipakolaisten lukumäärä viime viikkoina on sekin aika merkittävä määrä. Ja me kaikki tiedämme, että meidän roolimme voisi olla vuoropuhelun helpottaminen alueellisten vallanpitäjien välillä. Venäjään ei liene aikaa nyt. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Oliko lisäkysymystä? 20 sekuntia sitten aikaa vastata. My group. Niin, ryhmälläni on aikamoisia varaumia ulkosuhdehallinnon toimivuuden suhteen, mutta nyt voimme todeta, että Rova Ashton on lähettänyt teille aikamoisen perinnön viittaa muun muassa Iranin ydinasesopimuksiin ja Pristiinan kysymykseen. Miten aiotte ottaa vastaan tämän perinnön ilman, että että Euroopan talousarvioon tulee ylimääräistä taakkaa niin, että kaikki tämä ponnistelu on, tulee lisäksi yksittäisten jäsenvaltioiden toimille. En varmasti voi, varmastikaan voi vastata 20 sekunnissa, mutta toivon, että aiempi vastaukseni riittää. Jos Venäjä yrittää tämän, tämän käytävän toteuttaa, niin ensinnäkin meidän täytyy pysyä yhtenä rintamana. On totta, että jäsenvaltioilla on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, miten tätä kriisiä tulisi hallinnoida, mutta yhdessä me olemme pysyneet jäsenvaltioiden kesken ja muiden kumppaneidemme kanssa muualla maailmassa. Tämä on kaikkein arvokkain lisäarvo, joka meillä on, eli että me olemme yhtenä rintamana. Ja uskon, että meidän täytyy tietysti yrittää estää ikäviä asioita tapahtumasta sen sijaan, että miettisimme, miten me reagoimme, kun niitä tapahtuu. Thank you very much, uh, Madam. Uh, Kiitoksia, Rava korkeaedustaja ehdokas. Vastauksissanne kysymyslomakkeeseen painotatte, että tavoitteessa täytyy olla yhtenäinen, toimissa täytyy olla yhtenäinen, jotta ulotetaan EUn kattava lähestyminen ulkoisiin kriisiin, jota mahdollistetaan se, että EUsta tulee aidosti globaali toimija. Oikein hyvä. Mutta EU on vaikeuksissa, kun se yrittää pallotella useamman samanaikaisen kriisin kanssa. Meillä on ongelmia tämän samanaikaisuuden kanssa. Useimmilla isoilla toimijoilla on samat ongelmat. Kysymykseni on, miten aiot parantaa ja paremmin koordinoida analyysi- ja reaktiokykyä komissiossa, ulkosuudepalvelussa ja neuvoston puheenjohtajuudessa – niin että voitte aidosti vahvistaa EO-vastenopeutta, ei ainoastaan reaktiona mitattuna, vaan myöskin ennaltaehkäisevissä toimissa. Thank you. Kiitos. Uskoakseni, kuten sanoin alussa, meillä on työkalut ja poliittista potentiaalia. Meidän täytyy tätä poliittinen tahto, Joskus se syntyy myöhään. Käytämme paljon aikaa keskustellessa. Joskus päätöksenteko menee pitkään aikaan, mennään on vaikea päättää linjoista päätöksentekomenettelyssä. Jotakin tästä on vaikeaa tämmöistä muuttaa, mutta paljon tästä voidaan muuttaa. Virta viivaasti minä ymmärtääkseni tätä EU-englantia. Ja joskus meillä on liikaakin työkaluja, ja niitä pistää, pistää samaan kalupakkiin. Meillä on kriisiratkaisussa erilaisia yhdistettäviä, rationaalisesti käytettäviä työkaluja. Tämä koskee myös työkalujen täydentävyyttä, jos ajatellaan humanitaarista apua, kehitysyhteistyötä, jopa joidenkin muuten politiikka-alueiden – muuta politiikka-alueita, joilla periaatteessa ei ole kriisikassa mitään tekemistä, tulet kuitenkin ehkäistä kriisejä. Demokratia tai tuki jossain tapauksessa kauppakin. Näitä varten tarvitsemme koordinaatiota komission tasolla, että olemme selvillä, että kaikki välineet ja politiikat mahtuvat oimaan politi- yhteisessä politiikkavirrassa, joka meidän pitäisi luoda. Vaikka saattaa kuulostaa aika abstraktilta. Mitä jos me keskustelemme puheenaiheet vain yhteen isoon välineeseen, niin se ei toimi. Meidän täytyy saada näkemys siitä, mitä pitää tehdä, ja sitten löytää työkalut, ja, ja sitten täytyy kehittää ja täytäntöönpanna. Ja, guten Abend. Äh, Hyvää iltaa, rouva Mogherini. Minä aion puhua Saksaa. Te tuossa jo itse mainitsitte, että viimeksi kun puhuitte valiokunnalle, me totesitte, että Venäjä ei enää ole strateginen EU-kumppani. Monet täällä ovat hyvin tyytyväisiä tuohon huomioonne, mutta minun ryhmäni ja minä mietimme aika käytännöllisiä kysymyksiä tämän kuultuamme, kun Venäjä on kuitenkin yksi avainpelaaja kansainvälisellä tasolla, kun ajatellaan esimerkiksi aseriisuntaa, myös ydinaseriisuntaa sekä asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa, niin miten voi olla, että Venäjä ei enää olisi strateginen kumppani? Entäpä sitten Venäjän toiminta YK turvallisuusneuvostossa ja ylipäätään ja miten uusi kansainvälinen rauhaa tuova turvallisuusrakenne voidaan saada käyntiin, jos Venäjää ei huomioida. Tässähän poissaolo Venäjän poissaolo merkitsee paitsi konfrontaatiota Naton ja EUn välillä, niin pitäisi olla päinvastoin, että myös Venäjä on mukana. Thank you. Uh... Kiitos. Kun ajatellaan aseriisuntaa, ydinaseriisuntaa, aseiden leviämistä, sen estämistä, niin tämä on minulle henkilökohtaisesti aivan avainkysymyksiä. Olessani parlamentin jäsen olin ensi, yksi ensimmäisiä allekirjoittajia ja kun vaadimme asekieltosopimuksen ratifioimista ja minä aion myös tässä tulevassa työssäni asevalvontaa sekä aseriisuntaa ajaa hyvin voimakkaasti. Nämä asiat liittyvät täysin toisiinsa. Ensi keväänä New Yorkissa on konferenssi, siihen tulen osallistumaan. Meidän täytyy investoida poliittisesti aseriisuntaan. Kyse on turvallisuudesta, ei kyse ole mistään ideologiasta. Kyse on meidän omasta turvallisuudestamme, sillä jos teemme vakavasti työtä, niin äh, äh, maailmasta tulee parempi paikka. Venäjähän ei ole ydinsulkusopimusta allekirjoittanut. Meidän tulisi saada Venäjä uudelleen tähän työhön mukaan. Presidentti Obamahan YK on turvallisuusneuvostossa puhuessaan viime viikolla tai pari viikkoa sitten myös tähän viittasi. Ja tämä tulee kyllä olemaan yksi aivan keskeinen asia, johon Venäjän Venäjä tulisi ihan turvallisuuden nimissä saada mukaan. Mitä YK turvallisuusneuvostoon ja sen työskentelyyn tulee, niin kuin tiedätte, Euroopan unionilla yhteistä kantaa ei siellä ole. Ja mielestäni olisi hienoa, jos viiden vuoden kuluttua näin olisi, ja mielelläni tämän puolesta työskentelisin niin vaikealta kuin se nyt vaikuttaakin. Mutta tämä on kyllä sellainen asia, jota kansalaisemme joskus ihmettelevät. Ettäkö voisi edetä myös tässä. No, kun tätä aikaa tässä meni vastaukseen, niin ei lisäkysymystä. Danke. Frau Mogherini, in Europa... Kiitos. Rouva Mogherini, Euroopan naapurustossa miljoonat ihmiset ovat aseellisten konfliktien takia Irakista, Syyriasta, Kaasasta, Libyasta pakosalla. Tuhannet pakolaiset yrittävät tulla Eurooppaan ja tätä yrittäessään menettävät henkensä. Euroopan unioni haluaa vahvistaa naapurivaltioidensa äh, rajoilla rajavalvontaa. Miten aiotte varmistaa sen, että EU-rajavalvonta muun muassa Libyassa ei estä ihmisiä lä- lähtemästä maistaan ha- hakemaan turvapaikkaa. Kun ajatellaan äh, terrorismin torjuntaa ja aseellisia konflikteja, näihin tulee yhä enemmän äh, sotilaallisia tulee Euroopan parlamentti on antanut omat kommenttinsa asestettujen lennokkien äh, suhteen. Olisitteko te valmis luomaan näiden lennokkien käyttöön sellaiset puitteet, eh, joiden mukaan eh, kiellettäisiin eh, tällaisten asestettujen lennokkien käyttö ihmisten tappamiseen. Kiitos. Kun ensin kysyitte turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista, minä olin tosiaan 30. Lampudeusassa tasan vuosi tragedian tapa, tapahtumisen jälkeen. Ja kyllä meidän tehtävämme on suojella ihmisten henkeä. Tämä on eurooppalainen arvo, meidän arvomme. Ihmisten henkeä voi suojella eri tavoin. On tehokkaampia ja huonompia tapoja. Tehokkain tapa ei ole odottaa, että ihmiset lähtevät merelle ja pelastaa heidät sitten. Meillä on pitkän aikavälin strategia vakauttaa näitä kriisialueita, estää kriisien syntyminen, estää diktatuurien toiminta ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös kauttakulkumaiden kanssa, kun ihmiset eri maihin pakenevat. Ja tietenkin meillä on YK-järjestelmä, joka voi olla tässä erimäisen tehokkaana välineenä mukana. Ja meidän tulee ratkaista ongelmat niiden syntysijoilla. Ajatellaan vaikkapa Libyaa. Ehkäpä Libyasta kysytään tänä iltana vielä, mutta aika ilmeistä varmasti on, että tämän tyyppinen käytävä on mahdoton saada aikaan, jos äh, maa ja sen hallinto eivät ole vakaat. Sitten lennokeista. Olen tietoinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta ja niin kuin muutkin välineet tai keinot tai niin, niin se, miten niitä käyttää, siitähän tässä on kyse. Ei, ei itse lennokissa ole mitään hyvää tai pahaa, vaan sen käyt, käytössä ja käytötavassa ja taustalla olevassa politiikassa. Supplementary. Oliko vielä lisäkysymystä? Kyllä, puheenjohtaja. Monissa sodissa ja kriiseissä tehdään sotarikoksia sekä rikoksia ihmiskuntaa vastaan myös ihan meidän naapurialueillamme. Ja ö, näitä tekijöitä on saatava vastuuseen. Miten voisitte käyttää omaa roolianne, jotta näiden rikosten tekijät saataisiin vastuuseen? No, tässä viittaisin historialliseen rooliin, mielestäni tärkeä rooliin, joka Euroopan unionin laina on ollut kansainvälisen rikostuomioistuimenkin puitteissa. Näitä välineitä meidän on käytettävä ja kansainvälinen rikostuomioistuinhan toimii tehokkaasti. Castello. Thank you. Signor Alto Kiitoksia 23. maaliskuuta haastattelussanne, kun puhuttiin Krimistä, niin te viittasitte myös eurooppalaiseen vastuullisuuteen. Sanoitte, että meiltä, meillä ei ole yhteistä linjaa. Myös Ukrainankin osalta aloimme aika myöhäisessä vaiheessa pohtia äh, reagoimistamme siihen ehkäpä jos me olisimme eh, toimineet aiemmin, asiat saattaisivat olla erilaiset. Huomaan myös valitettavasti, että viime kuukausina asiat ovat johtaneet siihen, että Venäjä ei enää ole meidän kumppanimme. Olen maanviljelijöiden kanssa yhtä mieltä siitä, että melkoiset ovat menetykset sanktioiden vuoksi. Myös tänä päivänä he toivovat, ja minä jaan tämän toiveen, että Venäjästä voisi taas tulla meidän kumppanimme. Miten, missä oloissa näin voisi teidän mielestänne tapahtua? Grazie. Kiitoksia. Niin maaliskuun haastattelu oli silloin ja asiat ovat sen jälkeen muuttuneet aika paljon, eivät parempaan suuntaan. Venäjä on moneen otteeseen. Sillä on ollut mahdollisuus mennä diplomaattisen ratkaisun tielle. Meillä on ollut useita mahdollisuuksia tähän ja toivon, että nyt kun Miskin pöytäkirja on allekirjoitettu, niin toivon, että sitä toteutetaan täysin ja sitä kunnioitetaan lähtien siitä, että kaikki venäläiset sotilastahot vetäytyvät pois rajalta. Ja mitä tulee assosiaatiosopimukseen, niin äh, olen sanonut tämän jo aiemminkin ja nyt sanon sen uudestaan. Se dialogi, jota käytiin, kolme, kolmikantadialogi, äh, sen tarkoitushan on lieventää jännitteitä ja toimia niin, että saataisiin aikaan yhteisymmärrys, joka olisi hyväksi sekä Ukrainalle että muillekin. Olisi varmasti pitänyt aloittaa toimet aiemmin, mutta uskon, että edelleenkään ei ole liian myöhäistä. Monet ovat minun kanssani tästä asiasta samaa mieltä. En usko, että tämä mikään yllätys kellekään ole, tämä on aika banaali huomio. Ja toivottavasti siitä on apua. No, voi olla, että ei ole. No, toivottavasti olemme kuitenkin sen avulla voineet auttaa. Nyt puhuminen on jo tässä vaiheessa vähän turhaa. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno... Niin, palataanpa vielä Ukrainaan mikä on teidän mielestänne oleellinen edellytys tai ehto sille, että voidaan aloittaa uudestaan neuvottelut Venäjän kanssa, jotta sanktioista, sanktioista päästään eroon? Ja viitta vielä tähän maaliskuun haastatteluun. Miten aiotte toimia, jotta jatkossa ei käy niin, että EU-jäsenvaltiot taas toimivat liian myöhään yhdessä? Uskon, että kansainvälistä oikeutta täytyy kunnioittaa aina Tämä on se lähtökohta, josta Eurooppa ei voi livetä. Ja olen myös sitä mieltä, että kaikki mitä Ukrainan suhteen täytyy tehdä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa täytyy tehdä, niin siitä täytyy sopia Ukrainan kanssa. Totta kai Ukrainalla ja presidentti Poroshenkolla, joka on valittu niin heillä täytyy olla keskeinen rooli. Nyt en muista toista kysymyksen osa, jos sellainen oli. Gentile komissario designato, lei... Niin, komissari ehdokas, vastauksessanne sanoitte, että pyrimme takaamaan johdonmukaisuuden Euroopan unionin ulkoisen ja sisäisen politiikan kesken ihan hyvä niin, mutta korostaisin kahta seikkaa. Ensimmäinen on se, josta täälläkin on puhuttu. Me olemme puhuneet terrorismin vastaisesta taistelusta ja me olemme kuulleet, että Euroopassa vallitsee tällä hetkellä terrorismin uhka. Ja palaankin tässä vielä näihin militantteihin, terroristeihin, poliisitkin Euroopassa pelkävät tätä uhkaa. Ja siitä huolimatta meillä ei ole mitään eurooppalaista tietokantaa tällaisista henkilöistä, ja tämä aiheuttaa ongelmia. Meidän täytyy suhtautua tähän asiaan realistisesti, koska nämä, tämä, tämä uhka on todellinen. Ja muistuttaisin ministeriä, teitä ministeriä myös siitä, että siitä tilanteesta, joka vallitsee Italian rannikoilla tällä hetkellä. Sinne tulee jatkuvasti aluksia, joita Italian poliisi ei pysty valvomaan eikä kontrolloimaan. Tämä on eurooppalainen ongelma. Kiitoksia. Niin minä todellakin olen vielä ministeri, siis Italian ulkoministeri. Ja olen siis ulkoministeri, en ole sisäasiainministeri. Ja siksi vastaankin seuraavalla tavalla. Näiden ulkomaisten taistelijoiden tai näiden, niin tässä on kyse ikään kuin ennaltaehkäisystä. Meidän täytyy estää tällaisten henkilöiden ähm, toiminta. Se on globaali ongelma ja äh, se on ongelma, joka on meille uudenlainen, ja olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlaisia joustavia työtapoja niin, että esimerkiksi ulkoministeriö voisi tehdä yhteistyötä sisäasiaministeriön ja oikeusministeriön kanssa äh, voidakseen estää tämän ongelman leviämisen. Ehkä tätä asiaa voisi viedä eteenpäin Euroopassa todellakin. Grazie brevemente. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mikrofoni ei ole päällä. No, Mr. Mrs. Fortiga. Aika loppui. Seuraavaksi Rova Fortiga. Kiitos puheenjohtaja. Rova korkea edustaja ehdokas. Sen sijaan, eurooppalaiseen turvallisuusstrategiaan lupaamaan vasenapuriston sijasta meillä on palavia ruumiita. Tähän näihin uhkin pitää ajoissa puuttua. Miten te aiotte puuttua tähän tilanteeseen EU-politiikan avulla? YTPn e mahdollisuuksien puitteissa. ja sitten instituutioiden kykyjen puitteissa. Kiitos. Koska meillä on paljon välineitä ja paljon potentiaalia Lissabonin sopimuksen jälkeen. Emme ole välttämättä sitä niin käyttäneet. Mutta tähän mennessä meillä ei ollut niitä palavia rajoja ja että Joten täytyy ehdottomasti työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Mutta kun pyrimme kehittämään puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin tämä tulee olemaan prioriteetti. En sano, että tämä on ykkösprioriteetti. Minulla on koko joukko ykkösprioriteetteja, mutta se on tässä ensimmäisessä keskiössä prioriteettien joukossa. meidän täytyy työskennellä puolustusyhteistyön parissa, että meidän täytyy käyttää puolustusvirastoa. Siitä keskustelimme jo marraskuussa puolustusministerien kanssa. Uskon, että olen ensiksi puheenjohtajana puolustusministerien kokouksessa ja tätä puolta on käytettävä. On aika ja sekä budjetti että strategisista syistä työskennellä paljon enemmän yhdessä myös puolustussektorilla. Yes. No. Uh, how you adv- Miten te miellätte Natan roolin ja siinä Yhdysvaltojen, miten se parantaa meidän yhteistä turvallisuutta? Kuten sanoin, me olemme kollegoita Naton parlamentaarisesta yleiskokouksesta ja saatamme tuntea toisemme siltä ajoilta Tiedämme, että turvallisuuskysymyksissä NATO on strateginen kumppani ja olen jo valmistellut ja olen tehnyt tätä vapaamuotoisesti, koska päätös on teidän parin kuukauden kautta, Jens Stoltenin kanssa tapaisimme mandaattini ensimmäisellä viikolla työskennelleksemme yhdessä tämän asian parissa. Meillä on erilaisia formaatteja, erilaista kapasiteettia, eri budjetit puolustusta ajatellen – ja joskus eri lähestymistavatkin. Mutta on oikein relevanttia työskennellä yhdessä. Kun me puhumme kattavasta lähestymistavasta keskenämme, tarvitsemme samanlaista myös kumppaneidemme, eli kuten Naton kanssa. Uh, thank you, Chair. Um, kiitos puheenjohtaja. Täällä minä puhuisin nyt kehityspolitiikasta ja humanitaarisesta avusta. Puhuitte, että te toimitte komissiossa koordinoijan roolissa. Miten tämä tapahtuu käytännössä? Miten kehitysapu ja humanitaarisen avun komissaarin kanssa teette yhteistyötä? Miten varmistatte sen, että priorisoitte todella tätä tarvepohjaista lähestymistapaa? Ähm, ihmisoikeuskysymykset esimerkiksi. Te puhuitte äh, tavoitteista 2015 jälkeen, kehitystavoitteista. Miten EU onnistuisi puhumaan yhdellä äänellä? Niin, tämä onkin yksi kysymys, johon ehkä muutaman kuukauden kuluttua osaan vastata paremmin kuin nyt kyllä aie on olemassa ja myönteistä on mielestäni se, että näin, että kaikki muut komission jäsenehdokkaat ovat ihan samaa mieltä. Siis ei tämä ole mikään tunne velvollisuudesta, että näin on tehtävä, koska joku niin päättää. Ei, vaan näin halutaan tehdä. Tulee tunne, että on toimittava hätätilanteissa. Ja meidän täytyy mm, käyttää kaikkia välineitä, muuten epäonnistumme. Ja muuten ne epäonnistumme kaikilla äh, eri tavoin, ja tämä on tietenkin äh, välineidemme ja politiikkamme suuri paradoksi. Ajatellaan nyt vaikkapa Ebolaa. Meillä on paljon rahaa, aika paljon, ja tiedämme mitä tarvitaan. Ja meillä on eri toimijoita, jotka kukin hoitavat eri asioita, mutta nyt tarvittaisiin tällainen koordinointikeskus, joka varmistaisi sen, että asioita tehdään siellä, missä niitä tulee tehdä silloin, kun niitä tarvitaan. Ja joskus äh, tarvitaan tällainen verkoston keskellä oleva toimija, joka huolehtii siitä, että kaikki toimii oikein. Lisäkysymys. Niin, te vastasitte tai viittasitte Ebolaan, joka nyt on valtava katastrofi. Äh, kun ajatellaan Afrikkaa, Miten näette Euroopan ja Afrikan suhteiden kehittymisen tulevina vuosina? Onko teillä prioriteettina? Miten suhtaudutte ää, äh, Afrikka-suhteidemme tulevaisuuteen? Mainitsitte Ebolan. No, ensinnäkin haluaisin, että Afrikkaa ei nähtäisi vain tai ei yksinomaan ongelmana ää, äh, yhtenä ongelmana ongelmien luettelossa. Afrikalla on valtavaa potentiaalia demokratian, väestön suhteen, talouden suhteen, energian suhteen, ympäristön suhteen ja inhimillisen kehityksen suhteen, joten minä näkisin Afrikan kumppanina eikä vain tukemme, lahjamme vastaanottajana, joten minä todella uskon, että meidän täytyy tehdä työtä yhdessä Afrikan kanssa, eikä että menemme tekemään työtä Afrikkaan. Bent Lange. Bent Lange. Kiitos puheenjohtaja Rova Mogherini. Tehän uudessa tehtävässänne olette vastuussa myös eri politiikan alojen johdonmukaisuudesta ottaen niin huomioon vaikkapa myös kauppa. Tähän äh, kolmeosainen kysymys. Miten aiotte tätä toimiemme johdonmukaisuutta, erityisesti sopimuksen artikla 21 ähm, huomioon ottaen äh, huolehtia kauppapolitiikan mukaan ottamisesta. Toiseksi, toinen kysymys, äh, oletteko valmis kauppaetuisuusjärjestelmään menetelmiä vetämään pois tai jo siinä tapauksessa, että kumppanit rikkovat vaikkapa ihmisoikeuksia, työoikeuksia tai muita. Ja kolmas kysymys, miten ulkosuhdehallinto huolehtii entistä paremmin kauppasopimusten täytäntöönpanosta sekä valvonnasta? Yes, thank you. Kiitos. Tämä on ala jossa tarvitaan paitsi läheisempää yhteistyötä Cecilian kanssa, myös teidän valiokuntanne kanssa, kun ajatellaan näitä sopimuksia, jotka ovat hyvinkin strategisia. Ne ovat tärkeitä paitsi kaupan suhteen ja ulkopolitiikan suhteen myös muuten. Joten meidän tulee kyllä kollegiossa tehdä yhteistyötä niiden asioiden suhteen, joihin viittasitte aivan äh, ilmeistä on, että kauppasopimuksissa ja suhteessa mukana on ihmisoikeusulottuvuus ja ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet äh, voidaan ottaa huomioon muun muassa tekemässä tekemällä yhteistyötä YK eri erityisvirastojen kanssa, jotka näistä ovat vastuussa, ja tietenkin koordinoimalla koko komission työ- ja tehtäväkenttä. Ja tässä työssäni tulen Varmaan minulla menee muutama viikko, voiko sanoa, että sata päivää, kun arvioin sisäpuolelta, miten me tätä työtä teemme, mitä voidaan tehdä paremmin, mitä voidaan korjata keskipitkällä aikavälillä tai lähitulevaisuudessakin. Kyllä minä voisin konkreettisia vastauksia yrittää antaa nytkin, mutta olen nyt ihan rehellinen ja erityisesti kun ajatellaan ulkosuhdehallinnon toimintaa, niin kokemukseni perustuu toimintaani ministerinä tai sitten näihin tausta jotka olen lukenut. Hyvä niin, mutta eihän se riitä. En niiden pohjalta voi vastata. Oliko vielä lisäkysymystä? Ei. Hyvä, kiitoksia. Sitten äh, jäsenten kysymykset. Äh, minuutti kysymys, kaksi vastaus. Arnaud Dangean, EPP. Äh, Rauva korkea edustaja Hedakas puhuitte siitä, että puolueistuspolitiikka on tervetullutta. Se on ollut vähän poissa kuviosta, ainakaan se on ollut ilman sen etusijalla, kun ei ole ollut mitään polttavaa strategista kontekstia, ei ollut sellaisia budjettileikkauksia. Nyt vastuu on erityisesti jäsenvaltiolla. Ja teillä on rooli tehdä aloitteita ja suunnata keskustelua, mikä on tärkeää. Ja näissä puitteissa tässä on vähän li, usein liian helppoa ideologista ajattelua. Että ei ole pitää olla aina äh, siviilimissioita ja lu, pitää luopua kaikista ää, sotilasmissio vaatimuksista Natossa, mutta puitteissa, mikä tekee EUsta superkansalaisjärjestön tavalla ilman sotilaallista ää, kunnianhimoa, vai onko sotilaallisella toimilla sijaa tässä? Kiitos kysymyksessä. EUlla on perussopimusten mukaan roolissa tällä alueella. Se ei sitä tee tällä hetkellä. Olisi hyvä ajatella, harkita tätä uudelleen. Tällaisia viitteitä on tullut viimeisestä Eurooppa-neuvostossa Mä tiedän, että tulee olemaan minun erityistyötäni äh, antaa jatkoa tälle päätökselle. Ja meillä tulee olemaan mahdollisuus heinäkuussa arvioida tätä uudelleen ja äh, myöskin luoda käytännön toimia. Meidän täytyy erityisesti ponnistella siihen, että puolustuspolitiikan ja muiden komission toimien ää, äh, osat natsaavat paremmin sekä sotilas- että että äh, meillä on jo sotilasmissioita. Ja oman kokemukseni mukaan ne, jotka sotilasmissiot, jotka meillä on, toimivat oikein hyvin. Tämä on myös kiinni poliittisesta tahdosta. Tiedätte paremmin kuin minä. Tunnette jäsenvaltiot paremmin kuin minä. Tämän parissa on työskenneltävä paljon. Tulee olemaan Euroopan puolustusviraston johtaja. Tulee käymään näissä Olin missioissa ja työskentelemään paljon puolustusministeriöiden kanssa. On tärkeää työskennellä muiden kumppanien kanssa, erityisesti Naton, mutta ei ainoastaan. Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuutta, jota ei ole välttämättä käytetty. Seuraavan viiden vuoden aikana tulen katsomaan, jos on poliittisia oloja, niin sen toteuttamassa tulen täysin käyttämään niitä. Sarjus Volski, EPP. Kiitoksia. Kysymykseni kuuluu, miten aiotte lopettaa Venäjän Ukrainan invaasion, jos ette lisäämällä sanktioita ja myymällä aseita Ukrainalle? Ja puolatteko te molempia vaihtoehtoja, koska diplomatia ei toimi? Me emme halua sotilaskonfrontaatiota, aselepo ei toimi, aggressiot jatkuvat. Minskin sopimus sopimusta pidetään venäläisten mielestä naivina diplomatiana. Eli miten aiotte valmistautua pahimpaan tilanteeseen? Aiemmin sanoitte, että te jotenkin luotatte siihen, että asiat hoituvat, mutta strategioiden viisaus, ja teidän pitäisi olla strategisti, on siinä, että pitää valmistautua pahimpaan vaihtoehtoon. Ja miten aiotte tämän itäisen politiikan, joka on akilleen kantapäämme tällä hetkellä, miten aiotte muuttaa sen vahvaksi nyrkiksi? No, mielestäni tämä, siis sotilaalliset, sotilastahothan sanovat, että valmistaudutaan pahimpaan ja toivotaan parasta. Onko tämä pelkästään italialainen sanonta? No näin minä aion tehdä. Mielestäni meidän täytyy tehdä työtä päivästä toiseen, päivät pääksytysten Ukrainan viranomaisten kanssa, Poroshenkon kanssa, ja yrittää äh, saada hänet itse ponnista, hänen omat diplomatian ponnistuksensa toimimaan. Meidän täytyy saada Ukrainan presidentin äh, ponnistukset toimimaan ja uuden parlamentin ponnistukset toimimaan. Ähm, ja kyllä tämä on mielestäni meidän roolimme. Eli meidän täytyy valmistautua pahimpaan. Ja se täytyy toteuttaa eri tasoilla. Minä en usko siihen, että sotilaspuolella tämä on asianlaita. Jopa äh, Walesin NATO-huippukokouksessa ei lähdetty siitä, että äh, Ukrainan kriisiä voitaisiin ratkaista sotilaallisesti. Meidän täytyy kuunnella itse ukrainalaisia. Heillä on, heidän täytyy ottaa haltuunsa tämä tilanne ja mm, heidän täytyy luottaa myös meihin, että me annamme heidän hankkiutua eron tästä kriisistä, mutta toki tarvitaan, meidän täytyy tehdä työtä energia, energiasaralla ja ehkä täytyy jossain vaiheessa myös tiukentaa sanktioita, jos asiat pahenevat jos asiat paranevat, voimme poistaa sanktiot, pakotteet. Se on, sellaista joustoa meillä on, mutta meidän täytyy enemmän ja enemmän tukea niitä poliittisia ponnistuksia, joihin Ukrainan johto on ryhtynyt. Ja onhan se mahdolli- vaikeaa, miltei mahdotonta, mutta jos me emme se ole ukrainalaisten takana auta heitä lutviutumaan tästä todella mutkikkaasta poliittisesta tilanteesta. Talvesta voi tulla painajainen niin taloudellisesti kuin energia, energiankin saatavuuden kannalta. Vaalit ovat tulossa, kun maa, maalla, maassa on sotaa. Ja jos me emme kuuntele, kun he sanovat, että täytyy löytyä poliittinen ratkaisu, niin kuka sitten? Kiitoksia. Seuraavaksi Maria Gabriel. Rava korkeudustaja arabi kevyt kevät loi vähän kaikuja, mutta nyt se on etääntynyt. Meillä pitäisi olla maakohtainen lähestymistapa, mutta tässä me emme saa ulohtaa alueellista lähestymistä erityisesti pitkällä aikavälillä – me äh, emme halua, että naapurit ovat epävakaita, haluamme nähdä kehitystä. Ja kysymykseni on, onko teillä ehdottaa toimintaa suunnitelmaa alueen vakauttamiseksi ja mihin aloitteisiin voisi ryhtyä yhteisen nyky välimeren politiikassa yhteisiin haasteisiin, yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi. Ja sitten Afrikan uskonnollinen äh, militantismi, miten voitte taistella tätä Afrikasta radikalismia vastaan, jota se näyttää tällä hetkellä erityisesti ruokkivan? Meidän täytyy erityisesti tukea niitä ma- alueen maita, jotka ovat onnistuneet. Ja näin ei välttämättä ollut. Mainitsin Tunisian, Marokon, on perus kysymystä käytämme EUn, on e toimia, mutta myös tätä 5 plus 5 lähestymistapaa, joka on toiminut hyvin Libyan tapauksessa. Se mahdollistaa sen, että meillä on saamassa pöydässä EU-maan naapurit, arabimaat ja afrikkalaiset. Uskon, että välimerellinen arabimaailma, siellä on erilaisia muotoja, melkein aina samat toimijat ja erilaisia kriisejä. Ei siellä ole yhtä formaattia kaikkiin tapauksiin. Äh, jos me nyt lähestymme lähinnä politiikassa, ja meillä on muita toimijoita, joiden kanssa täytyy toimia, jotka täytyy ottaa huomioon. Jos puhutaan sitten Libiassa tai Marokosta tai Tunisiasta, niin täytyy sitten katsoa näiden maiden etelärajoille. Ja olisi hyödyksi, jos EU ymmärtäisi, että se on toimija täällä ei vain maakohtaisesti, vaan EU EUna on Välimeren ja lähi toimia. Lopetan tähän toivottavasti voin vastata muihin kysymyksiin toisessa yhteydessä. Seuraavaksi Rova Kalniete. Kiitos. Komission jäsenehdokas. Kaksi kysymystä Yhteensä eurooppalaiset käyttävät vain 18 prosenttia sotilasmenoista maailmanlaajuisesti. Kymmenen vuotta sitten tämä oli vielä 30 prosenttia ja tämä on kyllä johtanut siihen, että rajaa alueemme ovat nyt äh, varsin heikossa asemassa. Pienet vihreät miehet saattavat tulla. Ja minkälaista politiikkaa te aiot aiotte ehdottaa, jotta saataisiin vahvistettua yhteistä eurooppalaista puoluepolitiikkaa? Toinen kysymykseni liittyy tähän samaan, kun puhutaan itäisen kumppanuuden maista, miten niistä saadaan vakaampia demokratioita, jotka perustuvat oikeusvaltioperiaatteeseen, kun Venäjä samalla yrittää neuvostovaltaa siellä vahvistaa. Kiitoksia. Kun puhutaan puolustusbudjetista, niin sehän on moni, kaikissakin jäsenvaltioissa jo pitkään vellonut keskustelu. Ja meidän täytyy tehdä työtä, erityisesti täällä Euroopan unionissa, ei niinkään sen, äh, se, kuinka paljon rahaa käytetään, ole meidän käsissämme, mutta se, mitä tällä rahalla saadaan, on meidän käsissämme. Ja siksi korostinkin tarvetta vahvistaa puolustusyhteistyötä. Sehän on strategisesti äh, keskittämistä niin, että saadaan yhteisiä voimavaroja keskitettyä ja käytettyä yhdessä. Ja äh, jos olemme tehokkaita, haluamme olla tehokkaita, niin meidän tulee käyttää sitä kapasiteettia, mitä meillä on mahdollisimman hyvällä tavalla. Näin puolustusministerit sekä EDA puolustusvirasto voivat tehdä yhteistyötä ihan konkreettisesti. Ja kun sitten yritetään tätä Venäjän vaikutus valtaa lieventää eh, itäisessä naapurustossamme, niin tässähän on ihan kulttuuriidentiteettiin liittyvä ero. Ja yritys, mm, joka Venäjällä nyt on käynnissä, eh, pyrkii varmaan osoittamaan, että eh, kääntyminen kohti Eurooppaa on näiden maiden ihmisille huono valinta. Ja siksi kovasti korostankin näiden maiden siirtymäkauden vahvistamista ja tukemista, jos onnistumme yhdessä osoittamaan ihmisille, kansalaisille, että kääntyminen kohti Eurooppaa on hyväksi näille kansalaisille. Nyt vaikkapa Moldovan vaalit ovat juuri tulossa, vaikeat vaalit, äh, samoin Georgia, Ukraina tietenkin. Jos onnistumme saamaan aikaan hyvää näille ihmisille, niin onnistumme varmasti houkuttelemaan heitä kääntymään kohti Eurooppaa. Myös sellaiset yhteiskunnan osat, jotka tällä, tänä päivänä vielä ajattelevat ihan toisin. Das Wort hat Seuraavaksi Lorenzo Cesa. Ministeri Mogherini, voi... Ministeri Mogherini, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että te edustatte maatani. Euroopan komissiossa olen aivan varma siitä, että teistä tulee hyvä äh, kumppani myös meille. Tiedän, että te olette aina olleet kiinnostuneet, kiinnostunut politiikasta, olette erittäin pätevä ja tunnette Euroopan unionita, unionia. No, tämä sanottuani kysymys. Kun ajatellaan Lähi-idän uskonnollisia vähemmistöjä, ihmisiä, joita vainotaan, tai jotka ovat uhattuina. Irakissa muun muassa he joutuvat lähtemään kodeistaan, koska tuntevat olonsa vainottuiksi. He, he, he kokevat, että heidän, he ovat uhattuja kristinuskonsa vuoksi. Haluan tietää, mihin toimiin aiotte ryhtyä heidän auttamiseksenne. ne Kiitoksia tästä tuesta, jonka ilmaisitte kysymyksenne alussa. Haluan minäkin kiittää teitä siitä työstä, jota Euroopan parlamentti on tehnyt, ja toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä jatkossa. Niin, tämä on erittäin tärkeä tehtävä, tämä Euroopan parlamentin tehtävä, koska te täällä teette yhteistyötä Euroopan tasolla ja toki meidän täytyy lähteä siitä, että jokaisen vapaus, niin uskonnonvapaus kuin kaikki muutkin vapaudet toteutuvat Euroopassa ja maailmassa. Ja siksi on erittäin tärkeää toistaa se, mitä aiemminkin on jo sanottu, nimittäin se, että uskonnon vapaus on universaali arvo, joka kuuluu kaikille ja Lähi-idässäkin sen täytyy toteutua. Me, mitä sitten voimme tehdä erityisesti nimenomaan Lähi-idässä ja tietyissä Afrikan maissa? Tietenkin meillä on ihmisoikeus erityis lähettiläs, ja tehän tiedätte, että on erittäin tärkeää näissäkin asioissa tehdä yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja, ja konkreettisella tavalla. No jos vielä on aikaa, niin voin sanoa seuraavan. Toinen tärkeä asia, ja tämä liittyy paitsi Irakkiin myös muihin maailmankolkkiin, kun ajatellaan humanitaarista apua, niin sen täytyy tulla koko yhteisöltä ja sen täytyy saavuttaa kohteensa. Siksi meidän täytyy tehdä, minun täytyy tehdä humanitaarista apua, humanitaarisesta avusta vastaavan komissaarin kanssa yhteistyötä. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä myös vastaanottajamaiden kanssa. Toinen asia on sitten avun toteuttaminen. Sen täytyy myös toimia. Kiitos. Herzlichen Dank. Die Sydämiset kiitokset. Tämä, tämä Jason viimeisen EPP-edustajan kysymys oli niin mukava kysymys. Ja nyt tuleekin sitten Demarien ensimmäinen kysymys. Antonio Panzeri. Eh, signora Kiitoksia. Rova Mogherini. Perusoikeuksien peruskirjassa todetaan, että Euroopan unioni asettaa ihmisen toimintansa keskiöön. Meidän täytyy aina lähteä siitä, että mitä teemmekin, niin ihmisen, ihminen on kaiken keskiössä. Se, mitä nyt maailmassa tapahtuu esimerkiksi Välimeren alueella, ei välttämättä että osoita, että tämä ihmisoikeusperuskirjan lause on toteutunut. Te olette sanoneet, että tarvitaan jonkin verran aikaa, jotta saadaan aikaan strukturoitu lähestymistapa, mutta ehkä meidän täytyy todella alkaa määrittelemään uutta strategiaa ja Euroopan parlamentti täytyy ottaa siinä mukaan. Ensinnäkin täytyy pohtia, mikä on Euroopan unionin korkean edustajan rooli koko tässä asiassa ja miten, miten voidaan ko- koordinoida kaikkien komission jäsenten ja osastojen yhteistyö, että kaikki osallistuvat tähän yhteiseen tavoitteeseen. Niin, kyllä tähän varmasti muutamia kuukausia menee ennen kuin strategiaa aletaan toteuttaa, mutta me teidän kanssanne ja erityisedustajan kanssa tulemme kyllä syventämään tätä keskustelua, käymään tätä keskustelua. Itse olen sitä mieltä, että erityisedustajan työ on ollut, tuottanut myönteistä tulosta ja minä pidän tätä työtä erittäin tärkeänä. Kun ajatellaan ihmisoikeuskysymyksiä, ihmisoikeus asioita, niin ei se ole mikään ulkopolitiikan oheispiirre, vaan se on koko meidän politiikkamme ydin. Jos täytyy valita vakauden ja ihmisoikeuksien välillä. Tällainen kysymys on joskus esitetty, mutta kyllähän vakaudenkin ytimessä ovat ihmisoikeudet. Ja kun ajattelen, että olen komissaari, joka on vastuussa ulkoasioista, niin se on tärkeää, mutta se on tärkeää myös sille komissaarille, joka on vastuussa sisäasioista. Meidän on pidettävä huoli siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat EUn rajojen sisällä. Ja on tärkeää, että eh, ne vaatimukset, joita me edellytämme muilta mailta, ne toteutuvat myös meidän eh, kotitantereillamme mitä sitten ihmisoikeuksien eteen vielä voida tehdä, niin kyllä vastaukset ovat paitsi institutionaaliset, ne edellyttävät myös rakentavaa keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa niin Euroopassa kuin kolmansissakin maissa. on otettava huomioon ne tahot, jotka tekevät kaiken konkreettisinta työtä ihmisoikeuksien parissa. Ajattelen myös tässä lehdistön vapautta. Sen eteen täytyy tehdä myös naisten oikeuksien eteen täytyy tehdä kovasti työtä, koska naisten osa maailmassa on erittäin on, on tärkeä asia. Ja meidän on tärkeää rakentaa verkostoja ja liittoumia kansalaisjärjestöjen kanssa niin Euroopan unionin sisällä kuin Euroopan unionin ulkopuolellakin. Vain tällä tavalla ulkopolitiikkamme on tehokasta ja uskottavaa. Kiitoksia sitten herra Pasku. Mogherini. Uh, many times the EU has... Jota monen kertaan kritikoita poliittisen tahdon puutteesta, erityisesti turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä – Osittain tämä johtuu jäsenvaltioiden eri uhkakuvista ja siitä, että ei olla riittävän herkkiä toisten huolenaiheelle. Teidän mielestänne voidaanko EUn äh, uusi puolustusstrategia nykytilanteen valossa muutettu vastaamaan tähän haasteeseen? Toivonpa niin. Tuossa on helpoin vastaus. Tartun tähän kysymykseen vähän aikaisemmin. Olisi erhe ajatella, että muiden kohtaamat tuhat eivät vaikuttaisi koko EU-hun. Jos yksi kohtaa uhkaan, kaikkien täytyy nähdä tämä uhka. Tämä mielipiteeni. Ja siksi sanoin, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään ja etelään yhtä aikaa ja lopettaa tämä paradoksi, että it, täytyy ajatella vain jotakin. Meillä on varaa valita. Ongelmia tulee idästä ja lännen etelästä. Molempiin täytyy tarttua. Siksi sanon, että yritän aloittaa näistä rakennuspalikoista. Jos haluamme miettiä turvallisuusstrategiaa ja visiota, jonka halu, sitä visiota, että haluamme turvata omamme ja myös muiden maailman ihmisten turvan haluamme taata. Ja siellä voimme jakaa myös hyvin paljon, mitä tulee uhkien näkemiseen uhkakuviin. E gentile alto rappresentante designato. Arvon komissaari ehdokas, tulevina kuukausina me joudumme siis me joudumme tulevina kuukausina Italiassa kohtaamaan tämän pakolaisongelman, joka on erittäin tuskallinen ja kauhea. Se koskee paitsi Italiaa myös kansainvälis- se on osa kansainvälistä politiikkaa. Miten me voimme eh, suojella näitä ihmisiä ja hallita tätä pakolaisvirtaa? Minä tiedän, että te olette määrätietoinen ja pätevä ja olen, uus, olen varma siitä, että te teette parhaanne ratkaista tämän tilais, til, til, tilanteen ratkaisemiseksi, koska tässähän ei ole kyse ainoastaan äm, kahden välisistä suhteista Italian ja muiden maiden kanssa, vaan EUn täytyy esittää jonkinlaista roolia tässä. Minkälaista? Kiitos. Kuten olen sanonut, niin Italian ulkoministerinä, ja minähän olen ministeri joka päivä ja joka ikinen päivä pyrin löytämään ratkaisua tähän ongelmaan. Ja pyrin, jos parlamentti hyväksyy minun komissaariehdokkuuteni, pyrin myös siinä roolissa toimimaan tämän ratkaisun, tämän ongelman ratkaisemiseksi kaikilla tasoilla. Niin Schulz kuin Ashton kuin Barroso kuin Brockkin ovat kiinnittäneet huomiota tähän ongelmaan. Tässä on kyse jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisestä ristiriidastakin. Meidän täytyy ensinnäkin toimia, jotta voimme edistää kansainvälisen oikeuden mukaisesti, siis kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, mutta voimme suojella ähm, ihmisoikeuksia. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että kaikkien osapuolten ähm, rooli toteutuu niin EUn kuin muidenkin. Ja mitä me voimme tehdä, voidaksemme eh, helpottaa eh, it- e-, esimerkiksi Italian ja Intian välistä, välistä dialogia eh, Italia ja Intia koskevassa ongelmassa, niin Ashton kuin Barroso kuin muutkin ovat korostaneet sitä, että että, että myönteisen ratkaisun löytäminen olisi omiaan helpottamaan ylipäänsä suhteitamme Intian kanssa. Assis. Kiitoksia seuraavaksi Eera Assis. Signora Mogherini, na sua intervenção. Kiitoksia. Rova Mogherini, tuossa alkupuheenvuorossanne viittasitte myös Euroopan unionin ja Etelä-Amerikan suhteiden merkitykseen. Kysyisin, mihin aiotte ryhtyä, jotta päästään umpikujasta, mitä tulee EUn ja Merkosurin väliseen assosiaatiosopimukseen, joka prosessina on itse asiassa ollut jäissä jo 90-luvulta alkaen ja minun mielestäni tässä kyse on paljon muustakin kuin vain talouspolitiikasta ja kauppapolitiikasta. Tuolloin aikoinaanhan tälle vapaakauppasopimukselle annettiin kovasti merkitystä, sitä panostettiin kovasti. Ja samoin nyt ollaan neuvottelemassa vapaakauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa ja monien muiden kanssa. Kyllä Merkosur on hyvin tärkeä kumppani. Mitenkäs tärkeänä te sitä pidätte? Kiitoksia, herra Pelder. <laughs> Ei vaan ensin vastaus, rouva Mogherini. Italian understanding. No niin, olen niin Tosiaan voitte vastata Federica. Posso rispondere in italiano, tra, tra le lingue e la... Voinko vastata italiaksi, koska näiden välimerellisten kielten välillä valitsen italian. Niin kaksi kuukautta sitten eh, Santiago del Chilessä eh, keskustelin juuri nimenomaan tästä asiasta. Salakin pääsihteerin kanssa, ja tuolloin sanoin, ja siitä on varmasti jonkinlainen pöytäkirjamerkintäkin, sanoin, että Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden suhteet voivat vielä syventyä, niistä voi tulla erittäin tärkeitä. Meillä on yhteistä, yhteistä historiaa, yhteistä kulttuurista taustaa. Myös poliittisesti meillä on sellaisia rakenteita, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä, mutta ymmärrämme toinen toisiamme aika helposti. Kuitenkin meiltä puuttuu joskus äh, poliittista investointia meidän puoleltamme ja myös tietysti latinalaisen Amerikankin ähm, puolelta, äh, sellaista investointia, jonka myötä tästä kumppanuudesta ähm, tuli, saataisiin todella toimivaa. Siksi kun ajattelen Mercosuria ja muita alueellisia organisaatioita, jotka ovat läsnä äh, latinalaisessa Amerikassa, niin toivon, että jokainen oma, omalla omin takaisella tavallaan äh, tekisi työtä energisemmin niin, että ää, äh, saisimme tämän tavoitteen toteutettua, siis latinalaisessa Amerikassa ja Karibiamaissa. maissa huippukokous, siis EU-SELAC-huippukokous kesäkuussa voisi olla kerrankin sellainen, että ei aina toteutettaisi tätä business as usualia negatiivisella, negatiivisessa mielessä, vaan myönteisessä niin, että äm, lanseeraisimme uudestaan, käynnistäisimme uudestaan yhteistyön, äh, omaksuisimme todellisen tahtotilan tehdä yhteistyötä. Herr Seuraavaksi herra Belder, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja mm, Rova Mogherini, sopiko, että puhun hollantia? Niin, kun ajatellaan äh, niin alueellista kuin ihan äh, maailmanlaajuistakin äh, eh, tilannetta, ISIS, Hamas, Hezbollah, Al-Qaida, epävakauttavat tilannetta tällä hetkellä Lähi-idässä on hieman erilaisia turvallisuus etuja, intressejä ikään kuin jäsenvaltioilla ja Euroopan unionilla, joten mitenkäs tämä konkreettisesti tulee näkymään siellä? Kiitos, olkaa hyvä. Kyllä, olen samaa mieltä siitä, että uhat ovat merkittäviä eri puolilla, mutta Nämä uhat kohdistuvat ennen kaikkea niihin ihmisiin, jotka elävät näillä alueilla. En tiedä, oletteko samaa mieltä kanssani tästä. Ensikädessä Isiksen uhreja ovat muut muslimit, myös kristittyjä on joukossa ja muita yhteisöjä, mutta merkittävin uhri ovat muslimit. Ja tämä on kyllä sellainen näkymä, joka meidän täytyy ymmärtää. Kulttuurinen viesti, jonka välitämme tänä päivänä Mm, varmaan osa strategiaa on kohdata haaste. Isiksen taustalla on ajatus siitä, että kun Isis väittää tai julistautuu valtioksi tuhoamalla samalla valtiokonseptin, rikkomalla rajat, poistamalla rajat ja käyttämällä uskontoa muita ja muita uskontoja vastaan islamissa tai missään maailman uskonnossa tälle toiminnalle ei ole pohjaa. Ja kulttuurinen viesti, joka erityisesti Euroopasta tulee, on hyvin voimakas väline uhan torjumiseksi. Meillä on muitakin välineitä, kuten sotilaallinen väline. Tällä hetkellä se on jäsenvaltioiden käsissä. Jotkut ovat päättäneet sitä käyttää, toiset eivät, jotkut eri tavoin. Ja mielestäni tärkeää on, ja mitä tekisin tulevaisuudessakin uudelleen, oli ja on luoda yhteiset puitteet Euroopan unionille – jotta se voi toimia puhaltain yhteen hiileen. Meillä on kapasiteettia, joka edelleen on jäsenvaltioiden käsissä, mutta jos tätä kapasiteettia ja näitä päätöksiä käytetään ja tehdään yhteisen strategian puitteissa, niin ponnistelumme johtavat parempiin tuloksiin ja näin emme puhu eri äänillä ja lähde eri suuntiin. Sitten on tuo humanitaarinen ulottuvuus, se on valtava ja se saattaa lietsoa. Ai anteeksi, aika loppui. Um, uh, Madam High Rep Designate, I'm speaking on behalf... Niin, minä puhun ECR-kollegani Jeffrey van Ordenin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että esittäisin tämän kysymyksen hänen puolestaan. Mitkä sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sotilastoimet ovat sellaisia, joita EU täytyy toteuttaa, koska NATO tai halukkaiden maiden koalitio ei voi niitä toteuttaa. Ja toiseksi, oletteko sitä mieltä, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoite on poliittinen niin, että edistetään eurooppalaista integraatiota ja autetaan EUsta tulemaan globaali poliittinen toimija? No, minä olen sitä mieltä, että ne operaatiot ja ne missiot, joita meillä on, eivät, ne se, ei niitä sen vuoksi toteuteta, että muut eivät niihin pystyisi, vaan koska on hyvä, että me toteutamme niitä. En tiedä, vastasiko tämä teidän kysymykseenne, mutta ei meidän lähestymistapamme ole se, että me toimimme ainoastaan, jos muut eivät pysty, olipa kyse jäsenvaltiosta tai Natosta. Ja toisaalta meillä on missioita ja operaatioita, jotka, joissa teemme hyvin tiivistä yhteistyötä Naton ja jäsenvaltioiden operaatioiden ja missioiden kanssa, joten tällainen integroitu lähestymistapa on viisas poliittisesti ja hyvä. Ja mikäs toinen kysymyksenne olikaan? Ai niin. Niin, niin, niin. Kyllä, kyllä, kyllä. en minä käyttäisi kauheasti aikaa sen kyseenalaistamiseen, miksi tehdään, vaan pikemminkin keskittyisin siihen, miten voidaan toimia hyvin ja järkevästi. Voi olla, että tässä äh, tullaan rakentaneeksi yhteistä äh, visiota tai äh, omistajuutta, mutta eihän tässä ole kyse siitä, että tarvitsemme jotain, jotta pysyisimme yhdessä, vaan meidän täytyy tehdä jotain hyödyllistä ihmisten turvallisuuden ja yleisen turvallisuuden eteen. Seuraavaksi herra maker Kiitos puheenjohtaja, jos sallitte, minäkin puhun hollantia. Palaan vielä hiukan tuohon pyrkimykseen asettaa ihmisoikeudet ulkoisen toimintamme keskeyteen. Kun ajatellaan kidutuksen vastaista sopimusta, se on ollut voimassa jo 30 vuotta, mutta valitettavasti tilanne heikkenee, pahenee tällä hetkellä. Ja itse asiassa ihmiset eikä EU ei ole sitoutunut nostamaan kidutusta ja pahoinpitelyä todella esiin. Korkeana edustajana olisitteko valmis nostamaan nämä asiat esityslistallemme? Toinen kysymys. Falun Gongin jäsenet Kiinassa. Meillähän on tästä päätöslauselma Kiinan tulee lopettaa käytäntönsä näiden vankien, kuten Falun Gong-vankien suhteen, ja poliittiset vangit tulisi vapauttaa. Olkaa hyvä. Kyllä. Olen halukas nostamaan esiin kidutuksen mm ja ylipäätään ne ihmisoikeuskysymykset todella politiikkamme ytimeen. Minä tekisin työtä. Ensinnäkin meillä on hyvin paljon toimielimissä, mutta myös kansalaisyhteiskunnassa tietotaitoa ja minä puhuin tällaisen liittoutuman koolle kutsumisesta. Meidän täytyy myös vahvistaa voimannuttaa kansalaisyhteiskuntaa näissä maissa, joissa kidutusta ilmenee. Mutta todella siis ennen kaikkea meidän täytyy saada aikaan ero entiseen nähden. Ja sama koskee Kiinaa ja olen aivan varma siitä, että tämä tulee olemaan yksi tärkeä aihe keskusteluissa Kiinan viranomaisten kanssa. Ja aion ottaa mukaan eri maita, paitsi osoittamalla, mitä tulee muuttaa, tekemällä yhteistyötä niin, että tiettyjä politiikkoja ja käytäntöjä saataisiin muutettua. Tämä on uskoakseni ihmisoikeusalalla kaikkein tehokkain toimintatapaa. Puhuitte Falun Kongista. En ole ihan varma siitä, tuliko tuo tulkkaus ää, ihan perille. No, minä tässä 20 sekuntia, kun minulla on näin, vastaan vielä Hongkongin. Olen aika tyytyväinen siihen, että meillä on nyt aika hyviä uutisia pikemminkin kuin huonoja uutisia sieltä. Ja tämä on Hongkongin viranomaisten ja ihmisten, mutta myös Kiinan viranomaisten edun mukaista ratkaista vaalien, vaaleihin liittyvä kysymys, 2017 vaaleihin liittyvä kysymys tyydyttävällä tavalla. Kiitoksia, sitten Rova Schake. Kiitos, Rova korkeudusta Ennen kuin sanotaan, että ajattelepa isosti, mutta tämä ei ole myös toimi päättäväisesti. Mä nyt äh, sitä äskettäin, että Iran voi olla rakentava kumppani, mutta kysymykseni on, miten, miten näitä itse osoitasi näissä P5 plus 1 neuvotteluissa? Ja miten varmistat, että EU vieläkin pyrkii äh, edistämään Iranin kansan ihmisoikeuksia ja että se ottaa kysymyksiä tehokkaasti esille ja niin, että kaikki kipuhteimmanne ydinneuvotteluihin, joiden suhteen olet optimistinen. Ne saattavat loppua pian, tai sitten ne saattavat kestää todella pitkään, jos kattavaa sopimusta ei synny. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Sanoin, ja uskon yhä, että Iran saattaa esittää rakentavaa ja saattaa esittää tuhoisaa roolia alueella. Siksi on oikeus oikein ollut ottaa Iran mukaan nähdäksemme. Haluaako se sen sijaan, että se pilaisi pelin, haluaako se olla osa ratkaisua? Tämä jää nähtäväksi. Mutta on realistista ajatella, että pitää yrittää, niin kuin me Irakin suhteenkin tekisimme. Yritimme puhua aluemaiden kanssa. Sitten P5 plus 1 neuvottelut. Tiedätte, että neuvottelut jatkuvat ää, äh, marraskuun asti. Heinäkuun päätös tehtiin neuvotteluiden toisessa kierroksella, jotta Katie Ashton voisi jatkaa roolia 24. marraskuuta asti. Se oli viisasta. Neuvottelija ei valita vaikeiden, hyvin vaikeiden neuvotteluiden viime metreillä. Olin puhunut Keitin kanssa, myös muiden ministeriöiden kanssa, myös Iranin ulkoministeri Arifin kanssa pari viikkoa sitten. Uskon, että joko sopimukseen päästään ennen 24. marraskuuta – Uskon, että on äärimmäisen hankala saada aikaan sopimusta tuon jälkeen. Ja toivonpa, että onnistumme saamaan sopimuksen tuohon mennessä aikaan. Ja tämä ei liity mitenkään ihmisoikeuksiin. Nämä asiat pitää er- erillään. Ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä, jotta ne päästettäisiin minkään muuten neuvottelun sisälle. He keskustelevat äh, ydinkysymyksestä ilman ottamatta huomioon Iranin alusta roolia. Sama koskee ihmisoikeuksia ja tulen aina ottamaan ihmisoikeuksia sille Iranin viranomaisten kanssa. Kiitos. Sitten Maura Barandiaran. Kiitos. Arvoisa korkea edustaja ehdokas, äh, kysyn teiltä EUn ja Kuuban välisestä sopimuksesta, kahdenvälisestä sopimuksesta, joka pyrkii avaamaan kauppaa, jotta saaren äh, oikeudellinen tilanne myös paranisi, demokraattinen tilanne paranisi. Nyt kuitenkaan neuvotteluissa ei puhuta Kuuban kansalaisten ihmisoikeuksista, perusoikeuksista. Kysyn teiltä ensinnäkin, katsotteko, että Castron hallinnon talousuudistukset eivät ole kuin hyvin pintaraapaisupinnallisia. pinnallisia Toiseksi, aiotteko käynnistää todella rakentavan vuoropuhelun Kuuban ihmisoikeustilanteesta Kuuban viranomaisten kanssa? Jos aiotte, niin miten valvotte tai valvoisitte näiden oikeuksien toteutumislauseketta ja miten Euroopan parlamentti olisi mukana tässä työssä. Lopuksi, Rova Mogherini, jos teidät, teidän nimityksenne vahvistetaan, toivon, että kaudellanne perusoikeuskirjan artiklat ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset edut kaikissa päätöksissänne. Kiitos. Grazie. Eh, tornerò sicuramente Kiitoksia. Jos päätätte hyväksyä minut, niin seuraavalla kerralla kyllä palaan tähän asiaan. Ja palaan seuraaviin vaiheisiin, joihin täytyy ryhtyä. Tässä vaiheessa voin jo sanoa seuraavan. Olen vakuuttunut siitä, että meidän kannattaa kannattaa tukea sitä, niitä taloudellisia uudistuksia, joita voidaan tukea. Olisi hyvä, jos uudistukset, uudistukset olisivat suurempia, mutta pienetkin ovat hy- hyviä. Ei meidän pidä ainakaan lannistaa niitä ö, uudistuksia, joita on mahdollista tehdä. On hyvä, jos niitä viedään eteenpäin määrätietoisesti. Tietenkin olen valmis käymään rakentavaa dialogia eh, Kuuban viranomaisten kanssa ihmisoikeuksista. Meidän erityisedustajamme, ihmisoikeusedustajamme voi varmasti siinä olla hyödyksi ja voimme myös tehdä tätä työtä teidän kanssanne yhdessä. Kiitos. Paavo Väyrynen. Sitten Paavo Väyrynen. Mr. Chairman, Madame Mogherini. Puheenjohtaja Rova Mogherini. Minulla on että politiikan johdonmukaisuuden painottaminen sisä- ja ulkopolitiikan kesken. Pidän myös tavasta, jolla katsotte kaikki ilmansuunnat ulkosuhteissa ja politiikassa. Parlamentin pohjoisimpana edustajan arvostan sitä, että kiinnittää huomioon, että pohjoisen olettavat ja arktisen alueen, meillä on kysymys EUn globaalista roolista. Me olemme johtava voima maailmassa kolmella politiikka-alueella, kauppa, kehitys ja ympäristö. Meidän pitäisi kyetä vahvistamaan globaalia roolia koordinoimalla globaalia toimia tekemällä sitä johdonmukaisempaa. Uskotte, että saatte tämän aikaa muiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa ulkopolitiikan kanssa. Ja miten saatte sen tapahtumaan? Uh, I will try. Yritän. Laitan kaiken energiaa siihen. Kunnianhimon kohottaminen. Kuten sanoit, me luultavasti uskottava ja luultavasti vahvin kaupan ympäristön ja kehityksen alueella, mutta nuo kolme ovat selkeä, selkeitä. On vaikea sanoa nyt, mitä näemme koordinoida. Tämä saattaa olla hyvin välimerellinen lähestymistapa, vaikka uskon tähän. Vaikka pohjoinen alue on kaunis strateginen alue, uskon, että koordinaatio alkaa idättä jakamisesta – huolenaiheita prioriteettien välineiden jakamisesta. Siksi näemme, joska näemme kuukausittaiset tapaamiset komission jäsenten kesken. Ei ainoastaan ulkoisen komissaarien, vaan mutta me sisäisten kysymysten komissaarit, joiden toimilla on ulkoisia vaikutuksia. Tämä pätee ympäristöön, mutta myös kauppajan ja kehityspolitiikkaan, kun me olemme jakamaan visiota politiikkaa – näemme, josko onnistumme saamaan koneen yhdessä toimimaan. Siinä haasta. Ja me poliittisesti annamme poliittista syötettä eri rakenneille. Jotka ovat vahvoja ja isoja. Ja niissä on voimaa ja taitoa työskennellä yhdessä. Ja tässä on haaste. Globaalit kysymykset. Uskon, että kun tarkastelemme Haitia tai Afrikan sarvea, Tämä on valtavaa. Me etenemme paloittain, jos saamme kaikki palat loksahtamaan yhteen. Tästä tulee relevantimpaa, näkyvämpää. Etenemme poliittinen näkyvyys on myös osa politiikkaa, mikä on näkyvämpää, on vahvempaa ja houkuttelevampaa. globaalisti meidän täytyy tänä vuonna Limassa ja Pariisissa työskennellä samaa menestystä aikaan. Vaikea nähdä, että tulevaisuudessakaan tulisi menestystä. Kiitoksia. Seuraavaksi Ivo Vaikealle. Arvon komissari ehdokas, kun te olitte Lampedusassa, minä olin Addis Abebassa ja tuolloin olin vakuuttunut siitä, että ne suuret pakolaismäärät, joita tänä päivänä nähdään, tulevat olemaan vielä suurempia tulevaisuudessa, jos me emme onnistu laatimaan hyvää strukturoitua politiikkaa Afrikan suhteen. Tässä kohtaa haluaisin kiittää teitä siitä, että aiotte tällaista politiikkaa valmistella. Toiseksi te korostatte kansainvälistä oikeutta. Jos Euroopan unioni on riittävän luja ja määrätietoisesti haluaa korostaa kansainvälistä oikeutta, niin silloin olemme paljon vahvempia, kun puhutaan vaikkapa vuodesta Karabahin tai Palestiinan ongelmista. Miten me aiomme käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytössämme silloin, kun joku jättää noudattamatta kansainvälistä oikeutta? tai ei kunnioita sitä. Thank you. Kiitoksia. Aika symbolista, että te olitte Addis Abebassa silloin, kun minä olin Lampedusalla. Minun mielestäni kaikkein, minun kaikkein suurimman vaikutuksen teki, kun tapasin uhrien, oli se, kun tapasin uhrien perheitä ja ylipäänsä niitä, jotka olivat jääneet henkiin. Minun ei niinkään tehnyt vaikutusta kuolleiden, siis niiden ihmisten lukumäärä, jotka olivat menehtyneet, vaan niiden henkilöiden lukumäärä, joka oli jäänyt henkiin. Mehän usein kiinnitämme huomiota tragedioihin, kuolemantapauksiin, merihätään, mutta emme kiinnitä huomiota niihin, jotka ovat jääneet henkineen, mitä he ovat ko- kokeneet traagisia tapahtumia, kidutusta. Suurimmassa osassa tapauksista, kun ihmisiä tulee vaikkapa Lampedu, Libyasta Lampedusaan, he ovat todellakin turvapaikan hakijoita, eivät mitä tahansa pakolaisia, vaan henkilöitä, jotka pakenevat äärimmäistä köyhyyttä ja kurjia oloja. Me tarvitsemme todellakin strategiaa Afrikan suuntaan, Afrikan vuoksi ja itsemme vuoksi. Entäpä kansainvälinen oikeus, olemmeko valmiita käyttämään sen välineitä? Kyllä, Varmasti voimme olla valmiita käyttämään sen välineitä, mutta ennen kaikkea meidän täytyy luoda olosuhteet. Olosuhteet, joiden puitteissa voimme. Meidän täytyy luoda olosuhteet, joissa emme tarvitse kansainvälisen lain oikeuden välineitä. Kun katsotaan niitä kriisejä, joita meillä on ympärillämme, niin osa niistä, kuten vaikkapa tämä Israelin ja Palestinan konflikti, ovat sellaisia, jotka ovat olleet iki aina. Minä olen kasvanut itse niin, että aina on ollut kriisi Palestinassa. Mutta sitten on ollut sellaisia kriisejä, jotka olisi voitu ennaltaehkäistä, jos olisi toimittu ajoissa. Ja niin meidän täytyy Euroopan unionina erityisesti tehdä. Ei sitä, miten sanktioimme, minkälaisia pakotteita annamme jälkikäteen, vaan miten ennaltaehkäisemme kriisit. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kuso Permui. Kiitos. Rova Mogherini, Irakin ja Syyrian tilanne johtuu politiikasta viimeisten 20 vuoden aikana. Bernardo Berto Lucci varmasti nyt tänä päivänä sanoisi, että islamilainen integrismi, niin kuin fasismikin, ei ole syypä vaan länsimainen toiminta on johtanut tähän ja länsimainen toiminta on voittanut. Se on voittanut öljyssä, se on voittanut ja aina pahimman hinnan ovat maksaneet nuoret ja kansat, jotka ovat joutuneet kärsimään. Nyt tämä, kukaan ei voi yllättyä siitä, että ISIS on nostanut päätään vuosien sodan jälkeen, jota länsi on tukenut. Lisää aseitako sinne tulee syöttää, niinkö todella Irakin ja Syyrian kriisi ratkaistaan? Entäpä niiden alueellinen koskemattomuus? Niin, olipa kyse sitten Irakista tai Syyriasta, niin nämä ovat perustavaa laatua olevia äm, ongelmapesäkkeitä. Ja lienemme yhtä äh, mieltä siitä, että meidän velvollisuutemme on auttaa myös esimerkiksi ää, ähm, niin meidän täytyy auttaa, mutta meidän täytyy auttaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat ää, ähm, torjumaan terrorismia läheltä. Tässä on kyse humanitaarisesta ää, äh, aspektista. Ää, äh, me kaikki lienemme myös yhtä si- mieltä siitä, että Mm, sotilaallinen vastaus ei ole ähm, vastaus ennen kuin, ellei ole myös poliittista vastausta. Meidän täytyy löytää myös poliittinen vastaus. Me, me, tiedän, minä, me tiedämme, että näissä maissa vallitsee sosiaalista turvattomuutta, äh, taloudellista turvattomuutta, äh, köyhyyttä. Eh, ekstremismiä, siellä on jakolinjoja, siellä on, siellä on poissulkevuutta, mm, mikä on johtanut sellaiseen ympäristöön, joka saattaa helpottaa tai olla suotuisa terroriorganisaatioiden rekrytointi pyrinnöille. Eli meidän täytyy tämä trendi jollain tavalla saada kääntymään, koska aivan varmaa on se, että paremmat elinolot, parempi talous, parempi yhteiskunnallinen tilanne, paremmat poliittiset olot varmasti olisivat omiaan viemään aseita niiltä terroristijärjestöiltä, jotka nyt hyötyvät näistä oloista. Iglesias. Seuraavaksi herra Iglesias. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltaa, rouva Mogherini yleensä tällä ollaan varsin kriittisiä, mutta tänään näyttää siltä, että teemme poikkeuksen, vaikka olemme kovin erimielisiä. Kaikki haluamme osoittaa, että voimme tehdä asiat paremmin. Mm, itsekin allekirjoitan tietyn kritiikin, joita teihin on kohdistunut, esimerkiksi, että olisitte Venäjä mielinen tai vastaava, mutta Mielestäni olette vastannut hyvin ja teidän läheisyytenne NATOon silti aivan varmasti mahdollistaa myös sen, että olette varsin laaja alainen henkilö. Myös tarkastelette maailmaa hyvin laajalti ja Rova Mogherini, mm, kun ajatellaan Wagneria, Äh, jotkut kuuntelivat Wagneria halutessaan äh, äh, lähteä Puolaa miehittämään Hitler nimittäin, ja nyt tuntuu siltä, että täälläkin joku haluaisi kuunnella Wagneria ja lähteä miehittämään jonnekin muualle. Mutta kansainvälisesti kysyisin teiltä, että kun Euroopan suhtautuminen Venäjään nyt on tunnettua, niin entäpä eh, suhtautuminen Israeliin? Israelhan rikkoo jatkuvasti ihmisoikeuksia vieläkin eh, huomattavasti enemmän. Non prenderò la domanda su No en minä välttämättä äh, pidä kaikkia kysymyksiä ja kaikkia painetta hyvänä, mutta äh, lähden siitä, että tällainen keskustelu on äärimmäisen tärkeää sen työn vuoksi, jota voimme yhdessä tehdä, vaikka meillä on erilaiset roolit, mutta se on myös äärimmäisen arvokasta älyllisesti. Myönnän, että minulle tämä, tämä hiillostus on kiintoisaa ja se on tärkeää, koska nämä kysymykset ovat tärkeitä. Niitä on paljon ja niiden taustalla on paljon. Uskon, että on hyvä, että meillä on tällainen ö, keskustelu. Mitä tulee kansainväliseen oikeuteen? No, kansainvälinen oikeus ja laki pätee kaikkiin. Olen aika ö, ihmeessäni sitä, että tässä vaiheessa vasta tämä asia tuli puheeksi nimenomaan Välimeren tilanteen kannalta tämän näkökulmasta. Mielestäni kuitenkin kansainvälinen oikeus ja ihmisperusoikeudet perusoikeudet ovat myös tämän alueen ytimessä. Tässä on kyse ainakin kahdesta konfliktista, jotka täytyy ratkaista Israelin ja Palestiinan ja sitten muiden arabimaiden tilanne. Tällä hetkellä, siis elokuun alussa, Kairossa saatiin hankalasti aikaan uusi poliittinen prosessi ja ensi sunnuntaina – Ähm, Kairossa järjestetään toinen konferenssi. Toivottavasti ähm, se kantaa hedelmää, mutta samanaikaisesti meidän täytyy ratkaista tai pyrkiä ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia. Dank. Sydämestä kiitokset. Sehän näissä kuulemistilaisuuksissa, niin hienoa on, että joskus prioriteettimme yllättävät tehdokkaitakin. Seuraavaksi mm, Mélenchon. Mélenchon. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mélenchon, jos sopii. Haluaisin sitä kysymyksen tapahtumien, jotka ovat ihmiskuntaa harjoittavia. Te olen maininnut ilmastonmuutosta ensimmäisenä kansa, kansojen suhteiden horjuttajaa ja ensimmäisenä ää, tulevien maahanmuuttovirtojen lähteenä. Mikä on teidän paikkanne Pariisin neuvotteluissa ilmastohuippukokouksessa? Toinen kohta koski niitä valtavia muistuksia aiheuttavia säköjä, jotka liittyy dollariin erittäin volatiilinen asema kansainvälisten suhteiden välinen, joka häiritsee kaikkia kansainvälisiä suhteita. Olen huomannut, että, että Brasilia, Venäjä, Kiina ja Intia ovat tehneet, ja Afrika ovat tehneet sopimuksen, ja tämä on päättäneet luoda maailman keskuspankin kesken vastaavan elementin, ja, ja että ovat päättäneet myös äh, ryhtyvät käyttää kansainvälistä, omaa kansallista valuuttaansa, ja tämä tulee myöskin vaikuttamaan dollarin asemaan ja kansainvälisen suhteisiin. Monsieur Mélenchon. Euh, en effet, euh, j'ai cité euh, les... Minä mainitsin ilmastonmuutoksen. Ja se oli ensimmäinen seikka, jonka mainitsin puheenvuorossani. tämän englanniksi pidän anteeksi, mutta mainitsin tämän. Ja voin sanoa, että otin pari viikkoa sitten YKssa osaa tapahtumaan, jossa EUta edusti nykyinen komissaari Olko asiaministerit ovat mukana myös monesta maasta, ja uskon, että, että tämä formaatti ajatellen työtäni ja tehtäväni, jos kannattaisi myöntää tämä vastuullisen komissaarin ja vastuullisen varapuheenjohtajan kanssa, ulkoministeriön, ulkoministeriön kanssa ja kansalaisjärjestöjen verkosto ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotka ovat jotka ovat ole ainoastaan informaation ja koulutuksen ja toiminnan Äh, lähteitä EUn puitteissa. Nyt Pariisissa ensi vuonna ei pidä tulla pöytään myöhässä. Täytyy tehdä kaikki työ Limassa joulukuussa. Ja jos Limassa ei ole jo valmisteltua työtä, tulee erittäin vaikeaksi saada menesty- tuloksia aikaan Pariisissa – emmekä voi epäonnistua tässä haasteessa. Minä no, uskon, että tämä on kansainvälisen turvallisuuden kysymys. Kuten sanoitte, ei ainoastaan ympäristökysymys. Thank you. Kiitoksia ja seuraavaksi mm, Meseric. I representative designate. I'm here. Um, I was led to... Arvon komissaari ehdokas, olen täällä. Olin iloinen kuullessani, että peräänkuulutatte eriytynyttä politiikkaa naapurustossamme idässä ja etelässä. Minä uskon siihen, että itäinen politiikkamme on vain puolivillainen menestys, ja sekin on aika, vähän sanottu, aika paljon sanottu. Kaikki komission, komissariehdokkaat ö, sanovat, että tämä asia kuuluu teidän vastuualueeseenne, ja he tulevat noudattamaan teidän ohjeitanne, mutta keneltä meidän tulisi kuuden kuukauden kuluttua pyytää raporttia tästä strategisesta alueesta? Ja sitten vielä käytännön kysymys. Olette varmasti kuulleet, että Rebecca Harms on julistettu Venäjällä persona non grataksi, ja Venäjällä on kokonainen luettelo tällaisista henkilöistä. Onko teillä virallista tietoa tästä asiasta, ja mitä aiotte tehdä? Kiitos. Kiitoksia. Eli keneltä tulisi kysyä strategisesta ajattelusta? No minulta varmasti, mutta enhän minä tietenkään kaikkea yksin tule tekemään eristäytyneenä muusta maailmasta. Minä pidän, t- pidän hyvänä merkkinä sitä, että me kaikki haluamme tehdä tiimityötä. Tiimityö on oleellista ja tärkeää, mutta tietenkin tarvitaan johtajuutta ja vastuunkantoa. Ja arvelisin, että jos te vahvistatte minun äm, virkani, niin se on sitten minun vastuullani. Mitäs, mitä sitten Rebekkaan tulee? Niin, no minä en tiedä tästä asiasta enempää kuin tekään. Tiedän ehkä vähän vähemmän, koska minä en ole ollut ö, äh, tilaisuudessa saada tietoa asiasta, mutta olen täysin yhtä mieltä puhemies Schulzin kanssa siitä, että tällaista ei voida hyväksyä. Se, sitä ei ylipäänsä voida hyväksyä, että tällainen luettelo on, eikä myöskään sitä, että luettelo ei ole jul, sitä ei ole julkaistu, eikä sitä ole mitenkään perusteltu. Eli jos ja kun minä pääsen tähän asemaani, niin aivan varmasti tulen ö, olemaan yhteydessä Venäjän viranomaisiin varmistaakseni sen, että asian saadaan parannus. Ja haluan, että ainakin he perustelevat kantojaan. Kiitos. Niin ja vielä yksi asia muuten sivuminen sanoen. Kai minulla on vielä aika. Mielestäni parlamentaarinen diplomatia on avain, ja aina kun voin henkilökohtaisesti tai avustajineni eh, helpottaa meppien pääsyä maihin vierailuille, niin voitte luottaa minuun. Toisaalta minä pyytäisin teitä vastapalvelukseksi tekemään koordinaatiotyötä kanssani ennen kuin menette ja kun tulette takaisin, jotta kaikki ymmärtävät parhaiten, kuka on paras taho tekemään vierailun, niin että kaikki tietävät kaiken kaikesta ja koordinoimme työtä ja saamme palautetta, koska parlamentaarisen diplomatian hedelmä, hedelmät ovat myös tärkeitä minulle. On tärkeää, että saamme strukturoitua yhteistyötä parlamentaarisen diplomatian saralla. Sydämestä kiitokset sitten Ulrike Lunacek. Kiitos puheenjohtaja Rova Mogherini. Kirjallisissa vastauksissa ne totesitte, että aiotte käyttää ihmisoikeuksia kompassina työssänne. Kaksi kysymystä. Naiset, media, uskonnonvapaus. Miten aiotte vahvistaa etnisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa työssänne. Toinen kysymykseni. Äh, Azerbaidžanissa itäisessä naapurustossamme on paljon kaasua, mutta siellä äh, mediaan sekä kansalaisyhteiskuntaan kohdistuva paine on kasvanut viime aikoina. Miten aiotte vastata, jotta perusoikeuksia ja vapauksia maassa äh, kunnioitettaisiin? Sitten te olitte South Stream-putken puolesta Italian ulkoministerinä lienette kuullut, että Euroopan parlamentti vastustaa tätä hanketta, joka ei ole eurooppalainen hanke. Miten aiotte korkeana edustajana, varapuheenjohtajana toimia, koska todella toivon, että haluatte, että teidät muistettaisiin ei rouva South Streamina, vaan rouva YUTPnä? No, rouva ja rouva. Täytyy sanoa, että en tiedä haluanko tulla muistetuksi rouva yhtään minään, jos vaikka löytyisi joku toinen tapa mm, nimittää minua, mutta katsotaan nyt ensin vahvistatteko nimitykseni ylipäätään. Haluan selventää, tai halusin selventää tätä. Poliittiset Eh, ehdot eh, ja olosuhteet eh, South Streamin suhteen eivät ole toteutuneet tai täyttyneet. Ja tämä liittyy tietenkin Venäjän suhteisiimme. Kaikki infrastruktuurihankkeet on perustettava vakaaseen oikeusperustaan, jos ja kun poliittiset ehdot täyttyvät, normalisoituvat, tässä on suuri jos, niin sitten tekniset keskustelut saattaisivat jatkua. Ja sittenhän nähtäisiin, saataisiinko oikeusperusta, joka on mm, täytettävä täyttymään. Toivon, että tämä selventää kantaani. Viimeksi kun olin vieraananne, jotkut toimittajat kai, en usko, että kyseessä olivat Euroopan parlamentin jäsenet, tulkitsivat minua väärin tästä eteläisestä että käytävästä minä puhuin, että sen tulee olla prioriteetti. Eteläinen käytävä ei todellakaan ole sama kuin South Stream. Eteläinen käytävä itse asiassa liittyy juuri tuohon Azerbaidsaniin, johon tekin kysymyksessä ne viittasitte. Ei se mikään helppo kysymys ole sekään. Juuri siksi, kun investoimme kovasti energiaan Azerbaidžanin kanssa ja he hyvin tietävät, että tämä on hyvin keskeinen kysymys myös ajatellen meidän energialähteidemme monimuotoistamista sekä reittien monimuotoistamista, niin meidän täytyy erityisesti korostaa heille erity- ihmisoikeuksia, eh, mediaoikeuksia sekä poliittisten aktivistien oikeuksia. Sitten etnisestä etnisistä ja seksuaali- vähemmistöistä. Tulen tekemään parhaani kaikkialla ajakseni vähemmistöjen asiaa. Tämä on minulla ihan veressä ja ajan tätä asiaa, koska uskon siihen, ei siksi, että minun jotenkin täytyisi. Erityisesti mitä tulee seksuaaliseen suuntautumiseen joissain maissa, myös Euroopassa, tässä kyllä vielä sarkaa riittää. Kiitoksia. Seuraavaksi Reinhard Pytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Ravan Mogherini, olette varapuheenjohtaja ja vastuussa myös vakaus- ja rauhavälineestä, jolta puuttuu tältä vuodelta 70 miljoonaa, tältä vuodelta 60 miljoonaa maksumäärärahaa ensi vuodelta. Rauhan rakentaminen ja konfliktin ehkäisemistoimia jouduttiin lykkäämään maksumäärärahojen puutteen vuoksi. Voit, miten voitte varmistaa, että tätä politiikkaa rahoitetaan kunnolla? Ja kuinka relevanttia teidän mielestä EUn suhteet ASEANin maiden kanssa on? On the budget. Budjettiin liittyen jos meistä tulee korkea edustaja työskentelemään läheisesti Kristallinen kanssa, ja olemme jo epämuodosti alkaneet keskustella tavoista, jolla voisimme puuttua tähän. Ja sanoisin, että tuntien hänen taustansa ja ammistautumiseen tällä alueella on kohtuullisia toiveita, että, että saamme hyvän yhteisymmärryksen siitä, mihin täytyy heti tarttua ja mi- mihin myöhemmin. Yleensä meillä on budjettiongelma. Tiedätte tämän paljon paremmin kuin minä. Tämä ei liity näihin välineisiin, vaan maksusitoumuksiin tänä vuonna. Erityisesti tuon välineen maksusitoumukset ja kaikkeen ulkoisten toimien rahoitus on äärimmäisen tärkeää uskottavuudellemme. Komissio sinällään tulee olemaan tästä hyvin tietoinen ja tulee luottamaan myös teihin, jotta löytäisimme kohtuullisen ratkaisun tälle vuodelle. Sitten meillä 2016 arviointi, jossa voimme, jos tarvetta on, yhdessä miettiä budjetin uudelleen arviointia kokonaisuudessaan. Ja sitten meillä on budjetin keskustelujen toinen osa, joka liittyy näihin 25 prosentin leikkauksiin rakenteeseen ja kohtaamisen eri, eri muodossa. Sitten suhteemme asiaan, niin Pari viikkoa sitten nimettiin delegaation johtaja. Tässä on myönteistä kehitystä. Tässä on olemassa strategista työtä, jota täytyy tehdä lähivuosina. Alueellinen kehitys Aasiassa, niin kuin Latinalaisessa Amerikassa, on tärkeää. Ja, ja tehokkaiden tai asianmukaisten elimien puuttuminen asiassa on ollut ongelma toisinaan. Joten Aasian suhteisiin investointi tulee olemaan äärimmäisen tärkeää. Fabio Cast. Fabio Castaldo. Signora. Kiitoksia puheenjohtaja. EUn EU:ssa e on lähdetty siitä, että ihmisoikeudet ovat osa kaikkea muuta toimintaa, mutta me tiedämme, että tämä hieno periaate ei välttämättä aina toimi, koska ei haluta kompromettoida kauppasuhteita. Näyttää siltä, että Euroopan unioni on valikoiva. Onneksi te tulette vastu- olemaan vastuussa koko komissaariryhmä ryhmän toiminnasta ja teillä on mahdollisuus varmistaa se, että kaikkia perusoikeuksia toteutetaan. Haluan viitata muun muassa mm, siihen, että ketään ihmistä ei saa tuomita kuoleman rangaistukseen nyt kun aletaan keskustella TTIP-sopimuksesta maan kanssa, joka edelleenkin toteuttaa kuoleman rangaistusta, niin miten tämä otetaan huomioon? Ja on lykkyä pyttyy vain tehtävässäni. Kiitoksia. Niin, tässä olikin parikin kysymystä. Niin, kyllä. Kiitoksia vaan siitä, että toivotitte lykkyä pyttyyn. Äh, ja tässä vaiheessa totean, että tämä italian ilmoitus ei, ei, ilmaisu ehkä ollut helppo tulkita, mutta kiitän tulkkia kuitenkin työstä. Niin, mitä tulee kuoleman rangaistukseen, niin yksi Euroopan unionin käyntikorteista ovat nimenomaan äh, ihmisoikeudet ja niiden suojeleminen. Kun neuvotellaan kauppasopimuksista, niin totta kai meidän täytyy pitää pää kylmänä. Omassa kapasiteetissani, omassa asemassani tulen joka tapauksessa toimimaan niin, että haluan toimia kuoleman rangaistuksen universaalin kieltämisen puolesta, niin että ne maat, mm, jotka soveltavat kuoleman rangaistusta, liittyisivät tähän askel askeleelta. Euroopan unioni voi tietenkin vielä käydä tätä taistelua, vieläkin, siis vieläkin pontevammin käydä tätä taistelua. Ja meidän täytyy luoda liittoumaa erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ajavat tätä asiaa. Italiassa me olemme omasta aloitteestani ulkoministerinä. Olemme perustaneet työryhmän, joka käsittelee nimenomaan kuoleman rangaistusta. Ja pyrimme vaikuttamaan YK päätöslauselmaan, joka koskee kuolemanrangaistusmoratoriota. Italialaiset tuntevat tämän. Ja me toivomme, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, EU-instituutioiden kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa kaikkialla maailmassa voimme viedä eteenpäin tätä tavoitetta, eli sitä, että kuolemanrangaistus lopetetaan. Se on asia, jonka eteen haluan tehdä työtä. Kiitos. James Carver. Sitten James Carver. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin aiotteko pyrkiä vielä tällä kaudellanne tätä vahvistamaan ja jos jäsenvaltiot haluavat kuitenkin omaa ulkopolitiikkaansa riippumatta muista ajaa, niin mitä tapahtuu vaikkapa Irlannin puolueettomuudelle? Toinen kysymys. Kun meillä on sisäisiä kiistoja, ajatellaan vaikkapa oman maani ja Espanjan välistä kiistaa Gibraltarista, ja monia ongelmia, joita tähän on liittynyt. Esimerkiksi henkiä on vaarannettu, kun lentoja on häiritty niiden laskeutuessa hyvin, hyvin hankalalle ja vaaralliselle kentälle. Kiitos. Minäpä vastaan tähän ensimmäiseen osaan ensin. Minä en usko, että yhteisen politiikan äh, luominen, onpa kyse sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai puolustuspolitiikasta, johtaisi siihen, että jäsenvaltiot joutuisivat luopumaan omasta politiikastaan. Mutta tämä ei myöskään merkitse sitä, että me hoitaisimme vain, vain loput. Tässä pyrin välittämään nyt tarvetta meidän luoda yhteistä käsitystä eurooppalaisista eduista, joita parhaiten ajamme yhdessä yhteisen eurooppalaisen strategian pohjalta, kun kansalliset politiikat saattavat hyvinkin mahtua tämän sisään, niin ei tämä tarkoita sitä, etteikö jäsenvaltioilla olisi aloitteita ulkopolitiikan alalla. En minä nyt niin naivi ole, että tätä kuvittelisin. Ja sitä paitsi kyllähän me tarvitsemmekin aloitteita täyttääksemme näitä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteita. Tarvitsemme kuitenkin yhteisen, yhteisen vision, yhteisiä toimia, eh, jotka pohjautuvat eh, yhteisiin arvoihimme ja intresseihimme. Ja näin annamme tälle sisältöä yhdessä. Ja omistajuudella tarkoitan sitä, että jos eh, etemme tulee kriisiä, täytyy sopia tekstistä ää, yhtäkkiä, niin sittenhän meillä ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Meillä on pienen yhteyden nimittäin 28 eri politiikkaa. No toki sekin on parempi kuin ei mitään, mutta pystymme parempaankin. Ja kansalaisemme tätä meiltä odottavat. Ja siksi sanon, että tämä on ensimmäinen tehtävä, niin Tämä tulee olemaan vaikea, kaikkein vaikein tehtävä, mm, joka minulla on tulevina viitenä vuotena, mutta minä uskon siihen, että voimme olla hyödyllisiä ja ylpeitä eurooppalaisia ja hyödyksi kansalaisillemme, jos onnistumme täyttämään globaalin roolimme. Commissioner designate. Arvon komissaari, ehdokas. Haluaisin kertoa teille, että yli 15 miljoonaa henkilöä maailmassa käyttävät laittomia opiaatteja, morfiinia, heroinia ja niin edespäin. Heroini on kaikkein tappavin. Suurin osa käyttävistä kuolee. Joka vuosi heroinin käyttöön liittyviin seuraamuksiin. Ja heroinin käyttäjät joutuvat hakemaan apua paljon useammin kuin muut huumeiden käyttävät Heroinia käytetään myös injektioiden avulla ja se johtaa kroonisiin terveysongelmiin, muun muassa veren kautta kulkevien tautien leviämiseen, kuten HIV ja C-hepatiittiin. 20 000 miestä jopa, ei, ihmistä jopa kuolee vuosittain näihin infektioihin. Tämä lait, tällä laittamalla opiaattiteollisuudella on se on uhka vakauteen ja turvattomuuteen, turvallisuuteen monilla tahoilla. Näillä tuotantoalueilla, erityisesti Afganistanissa, tilanne on paha. Ja kysymykseni kuuluu, miten aiotte suojella Euroopan kansalaisia tältä vaaralliselta huumeongelmalta, joka on sellainen vitsaus niin monille? No, tämä on yksi niistä asioista, joiden parissa mikrofoni, joiden parissa olisi hyvä tehdä tiimityötä komissiossa, koska se liittyy moniin politiikkoihin ja moniin toimiin, joihin voisimme sisäisesti ja ulkoisesti ryhtyä. Yksi äh, seikka, joka liittyy Afganistaniin, siis olin ehkä yllättynyt siitä, että kukaan ei ollut tätä asiaa ottanut esiin aiemmin. Tämä tulee olemaan yksi niistä asioista, joiden parissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä uuden Afgani, Afgani hallituksen kanssa – Tästä asiasta ei ole puhuttu riittävästi viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Siihen ei ole puututtu ja se on ö, yhteiskunnallisen epävakautta epävakauden lähde ja se vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Mutta jos aloitamme Afganistanista, niin kyllä meidän ää, täytyy siellä todellakin tämä työ aloittaa. Eikä ainoastaan Af- Afganistanissa, vaan muissakin maailmankolkissa. Joten kyllä tämä tulee olemaan osa minun työsarkaani tulevina vuosina, jos te niin päätätte. Aymeric Choprat. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Rava korkea edustajaehdokas. Pari päivää sitten Yhdysvaltojen varapresidentti Joe Biden sanoi Harvardissa, että Yhdysvallat asettanut, hän käytti sanaa asettanut eurooppalaisille sanktioita – Venäjä vastaan. Muistan, että puhutte tässä arvosta Venäjän suhteen, mutta tänään kuulin prioriteeteista, kuten transatlanttinen partneriaati NATO ja laajentumisen logiikkaa Moldaviaan, Georgiaan, Azerbaidžanin Turkkiin päin, rouva korkeudesta ehdokas. Uskon, että monet kollegat täällä rauhoittuisivat, jos voisivat heille sanoa, että olette vahvaan itsenäisen Euroopan edustaja, eikä sellaisen, joka on transatlanttisen blokin, jota Yhdysvallat hallitsee. Bien sûr, je le serai. Et... Totta kai minä sitä olisin. Ensimmäinen tarkennus. En puhunut laajentamista näihin maihin. Sanon, että Valkanin, Länsi-Balkanin Turkinen laajentamispolitiikka on ollut tähän asti menestystä ja uskon, että tulevaisuudessakin. Muiden kanssa on hyviä kumppanussuhteita, naapurussuhteita. Joka maassa täytyy työskennellä eri tavoin. Olen luonut, mitä varra presidentti Biden sanoi. Olen pikemminkin yllättynyt, koska olemme työskennelleet Bidenin kanssa yhdessä ja eurooppalaiset ovat erityisesti työskennelleet se että olemme käyneet Yhdysvaltojen, mutta myöskin muiden maiden kanssa, jotka ovat ryhtyneet sanktioihin Venäjän suhteen, Japanin, Kanada, ja muutkin maat. Jotta olisimme tällaisen kansainvälisen saaran. Mutta italialaisena ministerinä, että neuvosto on aina, ei ole koskaan päässyt päät, rat, ratkaisuihin helposti, mutta aina itsenäisesti, autonomisesti, eurooppalaisten keskusteluiden pohjalta. On hämmästyttävää, että tätä pitää jotenkin alleviivata. Mielestä tämä on ihan normaalia. Näin sen pitää ollakin. Sanktiopäätökset olivat vaikeita monille maille ja hallituksille – Mutta aina me olemme päättäneet asiasta keskenämme. Euroopan yhtenäisyyden arvo arvo on ollut ratkaisevaa. Gill. No, Seuraavaksi rouva Gill. Kiitoksia. Alkupuheenvuorossanne viittasitte Aasiaan. Oletteko samaa mieltä siitä, että vahvat Aasiasuhteet ovat keskeisiä Euroopan unionille? siksi, että asiassa on 60 prosenttia maailman väestöstä ja merkittävä osa maailman BKTstä, ja, ja joka sitä paitsi on nousu suuntainen, koska alueen talo, jos alueen taloudet jatkavat samalla kasvuuralla kuin tähän asti. Ja toisaalta samalla asiassa on monia tällaisia ähm, kuumia pesäkkeitä, jotka saattavat räjähtää ja joista ongelmat saattavat levitä muualle maailmaan, mutta silti yleensä asia jää hiukan tutkan ulkopuolelle. Intiassa on uusi pääministerin Modin hallitus ja on aika huolestuttavaa, että Euroopan unioni ei ole missään hänen agendallaan. Hän tapaa Yhdysvaltain, Japanin, Kiinan presidentit ja tämä on ollut hänen asialistallaan hyvin korkealla Kymmenen vuotta on mennyt siitä, kun käynnistimme EU-Intia-strategisen kumppanuuden, mutta se ei ole mitään tulosta tuottanut. Ja. Kiitoksia. Kiitos. Kyllä, suhteet Aasiaan tulevat olemaan strategisesti yhä merkittävämpiä Euroopan unionille ja haaste siellä onkin nyt osoittaa Aasialle, että myös heille heidän suhteensa meihin tulee olemaan strateginen. Mm, siellä on hyvin paljon kilpailua ja meidän täytyisi kyllä kiinnittää yhdessä huomattavasti enemmän huomiota Aasiaan. Aasia on maanossa, jossa, jonka suhteen parlamentaarinen diplomatia voi olla erittäin arvokasta ja tärkeää, ja meidän täytyy tehdä itsemme tärkeiksi heille. Ihan yhtä lailla he voivat olla tärkeitä meille. Intia. Uskon, että uusi Intian hallitus, joka nyt pyrkii saamaan hyviä yhteyksiä muuhun maailmaan, tarjoaa myös meille mahdollisuuden, varsinkin nyt kun meillä on uusi johto myös Euroopassa ja meidän tulisi nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme ja vahvistaa näitä yhteyksiä. Seuraavaksi herra Pahnia. Autre la frontière korkea edustaja Marakan ja Algerian raja on suljettu 94 lähtien näiden kahden Magrebin merkittävän toimijan suhteet eivät näitä paranemaan, ja tämän opikujan edessä mikään Magrebin yhteistyö ei onnistu. Yhteistyö, joka hyödyntäisi sekä etelä-välimerellistä väestöä että Eurooppaa, koska se antaisi uusi kumppanuusnäkemyksiä. Se on se, tämän pohjalta joka vuosi 2 prosenttia BKT menetään tämän integraation puuteen vuoksi. Ja, ja jos verrataan tähän EU-menestystä, niin tämä Etelä-Sahara on toinen ongelma. Tässä saadaan useampia kysymyksiä. Miten me voimme ää, auttaa Etelä-Saharan konfliktien auttamista ja mitä voi johtaa Algerian Markon pysyvään lähestymiseen ja mitä roolia Eurooppa voi esittää Magrebien Arabiunionin luomiseksi, joka oli aikaan tämä tällainen rauha, horisontaalista rauhan luova elin ja mikälaista johtolankaa Eurooppa voi tarjota Magrebissa ja puheenjohtaja keskeyttää puheenvuoron tähän. Finito. C'est pas ma faute. La flexibilité allemande. Saksalaista joustavuutta. Sorry uh, I'm not a diplomat. Minä en ole diplomaatti. <laughs> uh, It's result oriented. Tämä tulos tuloshakuista, sanoi puheenjohtaja. Si voulez, je peux terminer. Uh, Joo, saa aloittaa, minä voin lopettaa. je pense que, uh, Kysymä on, se on vakava. Pidän sisäanteeksi. Mä vähän paradoksaalisinta että Maghreb vähiten integroitunutta aluetta. Ja se on kuitenkin se, jossa eniten integraatiolla on tarvetta. ja me emme äh, minkälaista työtä Libiassa onnist, Libian suhteen onnistumme tekemään naapurimaiden kanssa. Formaatti on hankala, mutta tuloksia tulee on tämä 5 plus 5 formaatti. Näemme kuinka paljon lisäarvoa tämä tarjoaisi. Kyllä. Totta kai tässä on kahdenvälisiä ongelmia. Mitä Eurooppa voi tehdä? On ensinnäkin YK on toimintaa tukea kattavien poli- kestävien poliittisten ratkaisujen löytämiseksi. Äh, Länsi-Saharan konflikti käyttää alueellisia verkostoja, joita meillä on yhteisiä yhteistyön tekemiseksi, koska yhteistyö helpottaa asioita ja täytyy työskennellä kahdenvälisten suhteiden kanssa Algerian ja Marokon kanssa sen viestin perille saamiseksi, että yhteistyö tarjoaa lisäarvoa. Toisaalta ilman aitoa alueellista työtä on vaikea löytää kriisin aitoa ratkaisua. Me tarvitsemme vähän lisäaikaa tehdäksemme tätä työtä, mutta olen vakuuttunut. Uskon, että tämä tulee olemaan myös turvallisuuden ja vakauden kannalta ykkössä tehtäviämme. Kiitos. Te mainitsitte, että YUTPssä e ja YTPPssä Lissabonin sopimusta ei vielä täysin ole toteutettu. Kysyisin teiltä, että miten jäsenvaltiot ovat vastanneet teidän tarpeeseen tai pyyntöönne tästä rakenteellisesta. Mikä, mitä nyt? yhteistyöstä. Miten aiotte siis toimia niin, että Euroopan mahdollisuuksia sekä politiikkaa voidaan mahdollisimman hyvin ajaa ja miten huolehditte siitä, että teknologia sekä myös varusteluteollisuus säilyvät Euroopassa ja miten aiotte huolehtia siitä, että EDAN toiminta vihdoinkin voi paikata jäsenvaltioiden aukkoja ja että jäsenvaltiot käyttäisivät viraston äh, kaikkia mahdollisuuksia. Viittasitte Afrikkaan, miten aiotte African Peace Facilityn kautta toimia Afrikassa jatkossa ja sitten Euroopan turvallisuusstrategia, tuleeko siitä prosessi, jonka pohjalta saadaan turvallisuus- ja puolustusvalkoinen kirja? Kiitos. No, but I'm not, I'm not going to En ihan ehkä kaikkea kymmentä minuuttia tässä nyt käytä <laughs> vastatakseni. Ensin tästä mm, rakenteellisesta yhteistyöstä, niin kuin saatatte olla huomannutkin, niin äh, kirjallisissa vastauksissani tähän viittaan ja aion nyt käyttää näitä viittä vuotta äh, sen katsomiseksi, että onko poliittista tahtoa näiden sopimuksen tarjoamien välineiden käyttämiseksi. Tiedän, että tämä on jäsenvaltioille varsin äh, herkkäkin kysymys, mutta uskon, että jos ehdot täyttyvät ja olosuhteet ovat todelliset, niin ähm, asiassa saatetaan edetä. Minun tehtäväni on tästä huolehtia. Sitten äh, puolustusvirasto olen niin ihan yhtä mieltä kanssanne sen äh, mahdollisuuksista, potentiaalista ja minä tekisin yhteistyötä äh, puolustusministerien kanssa ja puolustusviraston johtajana voidaan katsoa, että miten saadaan edistyttyä tällaisen yhteisen lähestymistavan kautta. Ja tämä tulee eteen ihan äh, mandaattini ensimmäisenä äh, kuukausina. Ensimmäinen äh, kokous järjestetään jo marraskuussa, johtoryhmän kokous siis edassa. Ja sitten vuoden alussa kokoonnutaan, joten tämä tulee olemaan kyllä yksi asia, mm, josta en nyt tänään voi sanoa ehkä mitään konkreettista, en myöskään kahdessa minuutissa, mutta aivan varmasti asialistalla kyllä hyvin merkittävässä asemassa. Ja ehkäpä minä mm, tätä puolustusroolia vahvistaisin, sitäkin työmme osaa tulee vahvistaa. Sitten oli toinen kysymyksen turvallisuusstrategia, kyllä, kyllä te mainitsitte tämän ja sanoin aiemmin jo, että en tällä hetkellä voi antaa teille ihan selkeää kuvaa, ajatusta siitä, että pitäisikö meillä olla turvallisuusstrategiasta valkoinen kirja vai tarvittaisiin ehkä enemmän aikaa, laaja keskustelu ja kuuleminen, e, jotta ymmärtäisimme, miten toimia mahdollisimman joustavasti valitettavasti. Minulla on vielä tätä selkeää mallia ole päässäni, mutta haluan, että yhdessä saamme aikaan strategisen ajattelun. Dear Madam High Represent. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Rouva äh, korkeudesta Kaara Fredrikka. Me pidämme erittäin tervetulleena sitä, että haluatte tehdä strategista uudelleenajattelua ja koordinoida on globaalia politiikkaa ja olla vakuuttunut, että parlamentti tukee teitä täysin ponnistelussanne kun katsomme Lähi-Itään ja kaikkialla nouseviin kriiseihin. Kriisit ovat erittäin korkealla tasolla, mikä aiheuttaa vakavia ongelmia Euroopan turvallisuus ja turvallisuudelle ja energiahuollolle. Viime kesän jälkeen myöskin Israel-Palestina konfliktissa mitä vakavin kriisi mutta te olette Kairassa avunantajien konferenssissa ensi viikolla. Mitä seuraavaksi? Tervetuloa oli, kun sanoitte, että Euroopan pitää olla vain pelaaja eikä maksaja tällä alueella. Minkälaista strategiaa teillä on rauhanneuvotteluissa? Mitä, minkälainen strategia, jotta lähitään vihdoinkin saadaan rauha? Ja tämä kahdessa minuutissa. Ensiksi meidän täytyy olla paikan päällä koska ensimmäistä kertaa on tarvetta ja halua nähdä Eurooppaa kaikilta suunnalta, Palestiinan suunnalta, Israelin puolelta. Ja alueelliset toimijatkin haluavat, tai egyptiläiset haluavat meitä, muutkin haluavat meitä paikalle. Joten kerrankin meillä saattaisi olla ratkaiseva rooli avust- asioiden edistämisessä rauhanprosessi on jatkunut niin pitkään. Mutta jos poliittinen tahto saadaan aikaan, niin tekninen ratkaisu löytyy. Kysymys on poliittisesta tahdosta ja johtajuudesta näillä kahdella alueella. Me voimme luoda poliittista roolia. Me maksamme paljon joten meillä saattaa olla vääntävää, me tarvitaan kannustimia, keppiä porkkana. Me voimme vähän nykää sitä poliittisten johtajien poliittista tahtoa liikkeelle. Näitä palestinalaishallinta voi hallinnoida kasa olisi myönteinen uutinen, jos näkävisi, että ensi torstaina tämä Palestinan hallinnon koheesia hallitustapaa Gazassa ensimmäistä kertaa. Meidän pitää tukea tällaista. EUlla on paljon palestiinalaisille tarjottavana hallinnoimista auttamiseksi. Sen varmistamiseksi, että kehitys ei mene väärään suuntaan, meidän täytyy äh, nähdä, että israelilaisten huoli, että jälleenrakentaminen on juuri sitä eikä uudelleen asestautumista. Me voimme tarjota tukea käytännön sopimuksille. Mutta ensiksi tarvitaan poliittista tahtoa. Uskon, että kriisi, joka meillä oli tänä kesänä, se voisi sanoa eri osapuolelle, että status quo paluuta ja täytyy katsoa eteenpäin. Eh, arvoisa puhemies Kiitos Tärkeimmät eh, strategiset suhteemme liittyvät luonnollisesti Yhdysvaltoihin. Ja niin kuin aiemmin totesitte, eh, kansainvälinen tilanne on hyvin vaikea. Suhteemme Yhdysvaltoihin olisi vieläkin paremmalla pohjalla, jos TTIP-sopimus saataisiin hoidettua. Mitä mieltä te olette? Ja toinen asia, Ähm, haluaisitteko, että Yhdysvallat äh, tarkastelisi, tarkastelisi Eurooppaa paitsi taloudellisena myös äh, poliittisena äh, yhtenä toimijana? Toinen asia, latinalainen Amerikka, se on äärimmäisen tärkeä alue, taloudellisesti myös tärkeä. Useimmat sen maat kunnioittavat samoja demokraattisia ja ihmisarvoja kuin mekin. Nyt Kiina on siellä hyvin paljon liikkeellä. Ja seuraava selak, huippukokous on Brysselissä piankkoin. Ja sitten viimeinen kysymys, Välimeren alue, naapurimaamme siellä ovat myös hyvin tärkeitä. Eh, Olen sitä mieltä, että USA-suhteet ovat erittäin strategiset ensinnäkin poliittiselta eh, kantilta meillähän on tämä kuuluisa sananvaihto tästä puhelinnumerosta. Mikä on Euroopan puhelinnumero? On erittäin tärkeää, että me e, hyödynnämme maksimaalisesti e, näiden suhteiden potentiaalin. Jokin aika sitten, ehkä vuosi puolitoista sitten, Euroopassa oli e, jonkinlainen paniikki siitä, että USA on hylkäämässä meitä ja kääntymässä Tyynemeren maiden puoleen. Nyt kuitenkin puhumme taas transatlanttisen liittomme tärkeydestä, kun meillä on ongelma Euroopan maaperällä, turvallisuusongelma. Uskon, että on tärkeää saada aikaan kypsät suhteet, päästä suhteidemme kypsään vaiheeseen. Ei ole mitään järkeä äh, panikoida sen vuoksi, että USA haluaa toimia myös Tyynemeren alueella. Meidän täytyy pohtia, mitä voimme yhdessä tehdä maailmassa. Minä näen asian niin, että Euroopan unioni ja USA yhdessä voivat esimerkiksi kohdata tiettyjä tärkeitä globaaleja haasteita, ilmastonmuutosta, pakolaisvirtoja, ihmisoikeusongelmia ja monia muitakin ongelmia. Monilla sektoreilla kumppanuus on tärkeä. Meidän täytyy myös yhdessä taistella Ebolaa vastaan. On monia tapoja, joilla voimme tehdä hyödyllistä yhteistyötä. Mitä tulee TTIP-sopimukseen, e neuvotteluihin, minä kiinnitän siihen kovasti huomiota ja olen vakuuttunut siitä, että se voi olla strateginen ulkopolitiikan väline, ei ainoastaan kaupallinen väline on tietenkin ymmärrettävää, että ollaan huolissaan siitä, tuleeko sopimuksesta hyvä. On tärkeää, että TTIPistä neuvotellaan riittävän pitkään niin, että siitä tulee hyvä sopimus. Muistan Junckerin puheen Strasbourgissa heinäkuussa, hän puhui TTIPistä. Minä luotan siihen, että että ei haluta minkälaista tahansa sopimusta, vaan halutaan hyvä sopimus. Ja tässä yhteydessä haluan myös sanoa, että on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti saa aina jatkuvasti tietoa neuvottelujen vaiheesta. Madame Aliot Marie. Merci, monsieur. Kiitos, rouva puheenjohtaja Roma Mogherini. Neljä Persenlahden maata, Arabi, Saudi-Arabia, Qatar ja muut osallistuvat sotilasliittoamaan Daeshia vastaan. Se on strategisesti ja psykologisesti tärkeää tämän täsmäyhteistyön lisäksi. Miten me arvioimme näiden kumppanien, strategisten kumppaneiden potentiaalia puolustus- ja turvallisuusalueella, tuolla alueella laajasti ottaen lähi ylipäätänsä ja suhteessa meihin? ja minkälaisia kehityssuuntia näette. Ja sitten ää, tämä yhteistyö on meille tärkeä kaupallinen kumppani. Eurooppa on tämän lisäksi luonut kahdenvälisiä suhteita 89 kahdenvälisten sopimuksen jälkeen, mutta 2008 jälkeen on käyty yhteistyöneuvotteluita, jotka eivät ole edenneet. Mitä näette saada uudelleen liikkeelle nämä kumppanuusneuvottelut ja miten ajattelette EUn ja Syyrian väliset suhteet, näiden maiden suhteet etenevät ajatellen energiaongelmia. Minun arvioni näiden maiden osanotosta tämän koalition. Minä kutsun sitä tässä sotilasliittoumaksi. Pikemmin koalitioksi, koska se ei ole yksinomaan sotilaallinen on maita, jotka kuuluvat tähän koalitioon, jotka eivät ole maita, jotka, joilla on sotilastoimia. Ne ovat liittyvän maita. Minä olen puhunut kenraali Alemin kanssa Irakissa, joka antaa mandaatin koalitiolle. Ja hän oli samaa mieltä kanssani, että on välttämätöntä meillä tehokkaita sotilastoimia, mutta myös ja erityisesti – hyvin erilaisia toimia, ajatellaan rahoitusta, poliittisia toimia, taloudellisia toimia ja humanitaarista apua. Pärsilahden osanotto arvostetaan, se on erittäin merkittävää. Meillä on mahdollisuus muuttaa alueellista dynamiikkaa. Se ei ole ilmeistä ja helppoa, ja näemme, miten monimutkaista se on. Jokaisella eri etunsa. Jokainen työskentelee vähän eri tavalla. Tämmöinen osallistuminen tähän koalitioon osoittaa, että, kyseessä ongelma, joka alueen maitteena kohdattava. Tämä on hyvä väline myös sen viestin, perille saamiseksi, että tämä ei ole mikään Irak kolmonen, tämä ei ole mikään äh, sivilisaatioiden tar- törmäys. Meillä kaikilla sama strategia, antiterrorismistrategia. Mitä ajatellaan Persenlahden yhteistyöneuvosto. Minä korvasin Rova Ashtonin italialaisena ministerinä ja tapasimme Persenlahden maata. olemme alkaneet keskustella jo siitä, miten lansarta uudelleen tämä kumppanuus. Kaksi viimeistä kysymystä yritetäänpäs nyt kunnioittaa puheaikoja. Tunne Kelan. Rouva tuleva korkea edustaja. Kun ajatellaan yhteistä ulkopolitiikkaa, ette vielä ole minua vakuuttanut siitä, miten Putin pysäytetään. EUn äh, pakotteet äh, tulevat jälkijunassa. Me reagoimme, mutta emme onnistu ennalta ehkäisemään. Ettekö te katso, että meidän tulisi ensin tuomita Venäjän aggressio, puuttua sen syihin. Tämä, että he niin kutsutusti puolustavat maanmiehiään sotilaallisella siirtymällä muihin, muiden alueelle. Ja sitten toinen kysymys, kun jäsenvaltiot voivat toimittaa eri aggressio, agre, aggressoreille ää, laitteita ja, ja aseita, niin eikö tämä ole täysin ristiriidassa meidän puheidemme kanssa? Kiitos. Luulen, että meille kaikille eikä vain joillekin meistä tämän kriisin alusta alkaen on ollut selvää, kuka on vastuussa ja kuinka vaarallista tämä on paitsi maan osallemme koko maailmalle, että lähdetään rajoja siirtämään voimakeinoin. Ja tämä on varmasti ollut kaikkien päätöstemme taustalla viime kuukausina. Meidän ei tule olla ollenkaan epäröiviä sen suhteen, että mikä kantamme poliittisesti sitten onkaan se, että miehitetään osa maasta, siirretään rajoja, siirretään omia joukkoja toiseen maahan, niin tämä nyt on täysin epäilemättä kansainvälisten periaatteiden vastaista, periaatteiden, joista kaikki olemme sopineet ja joihin kaikki toimintamme pohjautuu. Mutta miten nyt Putinin pysähtymään. Olisi erittäin äh, hedelmällistä käydä todellista äh, syväluotavaa keskustelua ensinnäkin ukrainalaisten ystäviemme kanssa. Minun äh, lähtökohtani tässä on yhteistyö ukrainalaisten kanssa, koska hehän viime kädessä, he ovat siellä paikalla, he joutuvat käsittelemään tätä konfliktia omalla maaperällään ja he pyrkivät myös pysäyttämään tämän. Me olemme hyväksyneet omat pakotteemme. Ovatko ne vaikuttaneet Venäjän talouteen? Kyllä ovat. Kyllä ovat. Venäjän talous on alkanut kärsiä aika kovastikin pakotteistamme. Ja jos kysymys nyt oli, että ovatko tähän asti toimemme vaikuttaneet Venäjän talouteen, ovat. Ovatko ne vaikuttaneet Venäjän poliittisiin päätöksiin? tähän liittyy vielä kysymysmerkki. Varmaan venäläiset itsekään eivät oikein tätä vielä tiedä. Sielläkin on kysymysmerkki. Jos nyt sanotaan, että pyritään löytämään poliittinen ratkaisu, niin minä tukisin mm, presidentti Poroshenkon ponnisteluja ja lähtisin siitä liikkeelle. Kiitoksia. Sitten äh, Alois Peterle. Buonasera, Madam Commissioner Designate. Hyvää iltaa, komissaari Hedokos. Viimeisenä puhujana haluan sanoa, että te ette ole ainoastaan korkea edustaja, vaan myös erittäin vahva edustaja. Te sanoitte, te mainitsitte Länsi-Balkanin. Mikä tulee olemaan teidän painopisteenne, kun teette yhteistyötä komissaari Haanin kanssa, jotta tämä Balkanin maiden epäsymmetrinen kuva ää, saataisiin muutettua ää, EU-maihin nähden. Oletteko sitä mieltä, että meidän täytyy olla valmiita, kun ehdokasmaa on valmis? Miten näette Turkin tässä yhteydessä? Te mainitsitte jo Intian. Voisitteko kertoa meille hiukan enemmän siitä, mitä haluatte tehdä sinne syventää yhteistyötä Intian kanssa? Minä pidän Intiaa yhä strategisesti tärkeämpänä kumppanina. Minulla on tietysti samanlaisia kysymyksiä Japanin suhteen. Kiitos. Kiitoksia Palkkanin kysymyksestä. Se, että viimeinen kysymys koskee Balkania, onkin hyvä asia. Mielestäni ei olisi reilua asettaa vain yhtä painopistettä Balkanille, koska se lisäarvo, joka kaikille Länsi-Balkanin tie- maille tulee tästä EUn tiestä, öö, liittyy niihin suhteisiin, joita se tuo muassaan. On helpompaa mennä yhdestä pääkaupungista Viiniin öö, tai Frankfurtiin, öö, kuin ähm, olla menemättä. Eli me emme halua, että tästä alueesta äh, ei tule yhtenäinen alue. Me emme halua asettaa painopisteitä äh, jonoon, vaan meillä on erilaisia ongelmia, joihin täytyy puuttua eri tavoilla. Painopiste numero yksi, numero yksi on Bosnia-Herzegovina vaalien jälkeen täytyy pitää huoli siitä, että oikealle tielle mennään ja sopimuksia toteutetaan. Kosovan ja Serbian väliset neuvottelut tai keskustelut, no nehän ovat meneillään teknisellä tasolla ihan hyvin. Meidän täytyy vielä poliittisesti ää, äh, rukata tilannetta, kun Pristinaan saadaan hallitus. Albania on ainutlaatuinen ää, äh, mahdollisuus saada aikaan uudistuksia. Montenegro on ensimmäisenä listalla tietysti, ja sitten Fyrom, ja tämä nimikysymys. No, poliittista tahtoa sen ratkaisemiseen tarvitaan. Toivottavasti en unohda nyt näitä kysymyksiä ja maita. Niin Turkista, niin. Minä puhuin jo aiemmin Turkista. Minä mainitsin Turkin ö, avauspuheenvuorossa, niin se on yksi maa, jotka, joka täytyy ottaa huomioon laajenemisessa keskusteluita käytäessä. Pitääkö EU olla valmis, kun nämä maat ovat valmiita? Totta kai meidän kaikkien pitää olla yhdessä valmiita. Todellinen haaste on siinä, että tämä politiikka toimisi, uudistuspolitiikka toimisi. Niin ei siksi, että me olisimme jotenkin holhoavia. Meidän etujemme mukaista on aivan samalla kuin heidän etujensa mukaista, että uudistukset toteutuvat. Meidän täytyy olla yhdessä valmiita yhtä aikaa. Thank you. Kiitos. Ja nyt äh, Mogherini, äh, loppupuheenvuoronne. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, ymmärrän. Olin on näissä kuulemisissa, joka ei antanut teille ja tulkeille kirjoitettua tekstejä alkuun kommentteihin. Ajatelkaa, kuinka vähän kir- olen kirjoittanut loppukommentteihin käyn keskusteluiden päätteeksi. Tällä lyhyesti. Kiitän näistä noin kolmesta tunnista, jotka olette antaneet minulle. Olette äärimmäisen arvokkaita. Olen voinut valmistautua työhöni, jos päätätte mennä siihen valita. Olen saanut lisätietoa ja ymmärrystä teidän prioriteeteista. Meillä on yhteistyössä valtavasti potentiaalia. Olin yllättänyt, että kukaan ei puhunut suhteistani tähän valiokuntaan parlamentissa. Voisin sanoa pari sanaa siitä. Paljon on jo vastauksena valiokunnan kirjallisiin kysymyksiin. Haluaisin olla läsnä paljon. Yksi Yksi ehdotus on, että me tapaisimme yleensä tänne neuvoston tapaamisen ennen ja niitä jälkeen. Että voisimme keskustella ulkopolitiikan yhteisestä visiosta. Kaikilla on tietysti legitimiteettinsä roolinsa, mutta Melani ja mielipiteitä kanssanne ennen kuin olkaa sen neuvoston tapaamista. Seuranta ehkä voisi tapahtua teknisellä tasolla, että pääsihteeri raportoisi tehdystä päätöksistä. Haluaisin myöskin uuden äh, äh, levyyttää tämän yleisen komitean tapaamisia. Teillä on huolta asiakirjojen saatavuuden kannalta. Voisi hyvin pragmaattisesti, mutta rakenteellisesti jatkaa tätä työtä on asia, joka herättää kysymysmerkkejä. Sitä oli kysytty, että nämä nuo varamiesjärjestely, minä ja puheenjohtaja Juncker ja komissaari, meidän lähestymistapa olisi muita Haania ja muita komissaaria tämän varamiehenä. Ei kalenterin pohjalta, vaan sällön pohjalta. Meidän täytyy löytää rakennetta yhteistyöllä. Mielelläni toin aloitteita parlamentaarisen diplomaation hengessä. Olen tehnyt sitä paljon, arvostan sitä. Mutta tuolta pohjalta myös pyytäisin, jos jos meistä tulee korkea edustaja, ehkä vähän ehdokas, että jakaisimme tämän prosessin, että saisimme siitä mahdollisimman paljon irti. Olette pitäneet arvokkaana tätä mielipiteiden vaihtoa delegaatioiden johtajien kanssa, erityisedustajien kanssa. Meillä oli rohkaisen tähän. On tärkeää luoda näitä kytköksiä. Tehdä kaikesta saatavaa valiokunnan poliittisessa raportoinnissa löytää keino – rakenteelliseen yhteiseen työhön. Meidän pitäisi pysyä eri instituutioiden, ää, eri instituutioiden ulkopoliittisen toiminnan keskiössä, ja tässä tarvittiin myös Euroopan parlamenttia. Lopulta, lopuksi totesin, että päivän keskustelu on osoittanut, että haasteet ovat aika isoja. Ja elokuun päätöksen jälkeen tiedän, että haasteet ovat valtavia. Ja päivittäin ymmärrän, että ne ovat valtavampia kuin odotin. Mutta uskon, että meillä on viisi vuotta työskennellä tämän parissa. Meillä on korkeat odotukset. Niitä voi aina vähän alentaa. Meidän pitää olla tiimejä. eri Euroopan yhteisö kesken. Meidän täytyy olla hyvät työskentelytavat, voimakasta poliittista tahtoa ja johtajuutta ja voisimme saavuttaa jotakin asioita tänään hahmoteltua. ja luottaisin kovasti yhteistyöhön teidän kanssanne ja teidän tukeen. No, tämä meille velvollisuus vaan tämä protesti edussamme, koska monet asiat, joista puhun tänään, ovat, aiheuttavat voimakkaita tunteja, niin kun näyttävät minusta. Mogherini. Rouva Mogherini, parhaat kollegat, kiitän teitä kaikkia. Tämä oli hyvin täsmällinen kokous, lyhyehkö kokous, jossa tuli esiin hyvin paljon asiaa. Kiitän niin kirjallisista vastauksistanne kuin äskeisestäkin äh, puheenvuorostanne, jossa kuvailitte vielä toivomanne yhteistyötä tämän talon ja teidän välillänne. Ja aivan varmasti tässä on kyse paitsi valvonta toiminnasta myös eh, ennalta kuulemisesta strategisten asiakirjojen ja monien tärkeiden päätösten kohdalla ja samoin tietojen vaihdosta. Esimerkiksi nämä luottamukselliset asiakirjat eh, ja muut seikat, joista me itse asiassa olemmekin jo saaneet tilaisuuden keskustella. Ulkosuhdehallinnon rakenne on myös meille hyvin tärkeä asia ja se, että sovitusta pidetään kiinni. Tässä ehkä hiukan täytäntöön pantavaa vielä on ja tulee todella katsoa, vaikkapa tätä kolmannes, kolmannes, kolmannes ratkaisua tai vaikkapa näiden lähetettyjen kansallisten edustajien tai asiantuntijoiden määrän vähentämistä, kun puhutaan kriisin ratkaisusta ja kattavasta lähestymistavasta. Että tässä viittasitte moniinkin asioihin, joihin haluamme mielellämme palata, ja erityisesti juuri tuo synergia, synergian parantaminen komission, parlamentin ja ulkosuhdehallinnon toimien välillä. Tähän on varmasti päästävä. Ja tarvitaan, niin kuin sanoitte, tuollaista ryhmähenkeä. Ja uskon, että teidän valmiutenne nähdä itsenne hyvin aktiivisena varapuheenjohtajana on aika tärkeä asia ja se varmasti johtaa myös siihen, että neuvosto seuraa teitä. Kiitän teitä ne Meidän täytyy varmasti muuten myös keskustella vielä noista budjettikysymyksistäkin. Näitähän raapaisti hiukan pinnalta ihan jo pelkästään asetuksen muuttaminen ja se, miten nämä rahoja saadaan tehokkaammin käyttöön. Itse olemme asettaneet itsellemme tiettyjä sääntöjä, jotka turhaan ehkä laittavat byrokratian kapuloita rattaisiimme. Sydämelliset kiitokset. Kiitos siitä, että tulitte kuultavaksemme. Kaikki varmasti saivat vastauksia ja toivon, että tästä kehkeytyy erinomainen yhteistyö ja toivon, että kaiken kaikkiaan saamme hyvän yhteistyösuhteen koko komission, koko kollegion ja huomisaamuna varhain kello yhdeksältä, yhdeksältä, yhdeksältä järjestämme laajennetun työvaliokunnan kokouksen, jossa pohdiskelemme kirjettä, joka meidän on teidän arvioitinne suhteen kirjoitettava. Kiitoksia ja hyvää iltaa.